Dear colleagues. Hyvät kollegat, pahoittelut pienestä myöhästymisestä. Ehkä voitaisiin nyt aloittaa tämä tärkeä kuuleminen. No niin, hyvää iltapäivää. Hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo toivottaa teille tervetulleeksi kuulemiseen aiheena radikalisoitumisen ehkäisy ja torjunta. Siitä on puhuttu jo pitkään. Sitä on yritetty sovittaa pitkään. On hyvä, että vihdoinkin se järjestetään näin tärkeästä aiheesta. Kollegat, kun ajatellaan viimeaikaisia terroriskuja useassa jäsenvaltiossa, tuhannet nuoret eurooppalaiset, jotka viime vuokoina ovat liittyneet terroristitaisteluihin Syyriassa ja Irakissa, nämä niin kutsutut vierastaistelijat, ja kun ajatellaan, kuinka paljon terroristipropaganda päivittäin on verkossa, aihe siitä, miten ehkäistä ja torjua väkivaltaista radikaalisuutta, on hyvin tärkeällä siellä toiminnassamme. Kuten me tiedämme, Euroopan parlamentti on Rouva Datin johdolla hyväksynyt mietinnön 3. marraskuuta vuosi sitten päätöslauselman, joka liittyy ennaltaehkäisyyn ja Euroopan kansalaisten rekrytointiin terroristijärjestöihin. Tässä kuulemisessa katsotaan, mitä on saatu sen jälkeen aikaan ja mitä suosituksia on toteutettu päätöslauselmasta. Katsomme myös vähän tarkemmin kuulemalla käytännön toimijoita, asiantuntijoita, jotka päivittäin ovat tekemisissä näiden haasteiden kanssa nimenomaan verkossa tapahtuvassa radikalisoitumisessa, myös ajatellen vankiloissa tapahtuvaa radikalisoitumista, koska se oli erityisen mielenkiinnon kohtana Datin mietinnössä ja sitten myös oikeuslaitos. Eli ensimmäinen istunto taustaa. Muistutan sen kollegat, että tämä muuten on myös verkossa suoratoistona. Toivottavasti tänne tulee enemmän jäseniä vielä hetken päästä. Eli kollegaat ensimmäinen istunto. Me katsomme viime vuoden päätöslauselmaa radikalisoitumisesta, mitä sen jälkeen on saatu aikaan, kun me esitimme suosituksia. Mä olen erittäin iloinen, että tässä ensimmäisessä istunnossa meillä on paitsi Ruva Dati, esittelijä, niin myös tervetuloa muuten uudelleen Toinen kerta jo kahden päivän aikana komission jäsen King, turvallisuuden unionista vastaava komission jäsen jälleen. Tervetuloa. Ensin puheenvuoron saa esittelijämme päätöslauselmasta Dati. Hän alustaa kymmenisen minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja, Kiitos Claude, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää kaikkia osallistujia kuulemisessa, varsinkin alustajia. Ja he ovat nyt täällä tarjoamassa asiantuntemusta. Vuosi sitten lähes päivälleen parlamentti hyväksyi mietinnän liittyen radikalisoitumisen ja rekrytoinnin torjuntaan. Mietintö hyväksyttiin suurella äänienemistöllä hyvän yhteistyön ansiota varjoesittelijöiden kanssa varsinkin tilanteessa, joka oli hyvin raaka ja raistunut aikanaan. Se liittyi Charlie Hebdon iskuun ja, ja sitten Pariisissa myös tämän vuoden tammikuussa 2015. Se hyväksyttiin vähän sen jälkeen, kun 13. marraskuuta iskettiin Pariisissa. Siellä oli 130 kuollut ja useita myös haavoittuneita. Heitä on edelleen sairaalassa tuon attentaatin jäljeltä. Meidän Euroopan parlamentin jäsenet kannoimme oman vastuumme hyväksymällä joukon toimenpiteitä vahvistaaksemme kansalaisen turvallisuutta Euroopassa, jotta voitaisiin toimia niin, että nämä eivät toistuisi. Sanoisin, että Euroopassa meillä on puolueiden kesken vähemmän ollut erimielisyyttä keskuudessamme, kun hyväksymme nämä toimenpiteet kun ne menivät ihan oikeaan suuntaan kansalaisten turvallisuuden takamiseksi. 25. marraskuuta vetosimme viime vuonna komission ja hallituksiin, että saadaan tiukkoja toimenpiteitä käyttää kaikkia keinoja terrorismin torjunnassa Euroopassa, varsinkin että poistettaisiin laittoon sisältöverkostoisi ja myös rikosoikeuden vastuu otettaisiin huomioon silloin, jos on kyse valtiosta, jotka eivät harjoita yhteistyötä ja myös vankilossa tapahtuva radikalisoituminen sitä on työstetty paljon jäsenvaltioissa. Sitten koulutus on tärkeässä asemassa ehkäisyssä niin, että ulkorajoilla tätä käsitellään, käsitellään myös ja pyritään torjumaan terrorismin rahoitusta. Ja joissakin versiolahden maissa pitäisi saada läpinäkyvyyttä rahoituksen Anna myös on myös ollut mukana tässä. Ja jäsenvaltiot vähän sen kyseenalaistivat, mutta se on tärkeä toimenpide. Vuosi tämän jälkeen on huomattu, että terrori-iskut ja terroristijärjestöt ja varsinkin sellaiset järjestöt, jotka ajavat radikalisoitumista, olisivat vähälukuisempia, jos puututtaisiin rahalähteisiin ja sanoisin, että aivan selvästi tietystä persialainen maista sitä rahaa tulee. Joitakin toimenpiteitä on toteutettu, valitettavasti jotkut vielä laahavat jäljessä. Tässä ajattelen ennen kaikkea internetiä, mutta me olemme kaukana vielä sodan voittamisesta Daeshia vastaan, huolimatta siitä, mitä on jo tehty. Ja nähdään, mitä Rakassa tai Mosulissa Daeshin vastainen sota ei ole vielä voitettu. 2016 ikävä kyllä on osoittanut tämän kivuaalisesti, jottei että tämä leviäisi, täytyy miettiä, mitkä ovat puutteet, mitä me olemme tehneet, mitä vielä pitäisi tehdä. Ongelmana on, että liian usein Euroopan unio reagoi eikä ehkäise. Meidän täytyy totta kai nopeuttaa työtä silloin, kun kaikki tapahtuu, mutta radikalisoituminen torjunta edellyttää, että täytyy toimia muutenkin kuin vasta terroriskujen jälkeen. Terrorismi uhka kansalaisten hartilla jäsenvaltiossa on erittäin merkittävä näinä aikoina ja joka kerta tiedetään, että uhka on päivä päivältä isompi. Yksikään jäsenvaltio ei voi tässä velttoilla tällaisen raakuuden edessä. Emme saa olla heikkoja myöskään näitä terroristijärjestöjä kohtaan. He, he nimet, haittavat nuorisoamme myös. Siksi täytyy miettiä, mitä menestyksiä on saavutettu, jos menestyksiksi niitä voidaan kutsua viime vuosien ajalta, mutta täytyy myös hyvin kylmäpäisesti miettiä, mitä tässä vielä edessä on. Asiantuntijat tänään käsittelevät kahta teemaa, radikalisoitumista internetissä ja myös vankilossa tapahtuvaa radikalisoitumista vielä kerran kiittäisin teitä. Minä olen sitä mieltä, että erittäin tärkeää, että tehdään yhteistyötä, herra komission jäsen. Kiitos muuten siitä, että tekin olette täällä läsnä. Teidän nimityksenne, jota minäkin ajoin kovasti, kuten tiedätte, turvallisuusunionista vastaavaksi komission jäseneksi, oli yksi hyvä saavutus meille parlamentin jäsenille. Sitä paitsi kiitos kovasti siitä, että olette käytettävissä neuvos on edustaja tulee myöhemmin iltalla välillä tänne. On tärkeää, että hänkin on läsnä, vaikka kyllä on sanottu minun vaikutelma, että sieltä päästä ei olla ihan niin sitoutuneita, sanoin ihan suoraan tämän, kuin mitä me tai komissio ehkä on ollut. Mutta huomataan, että jotkut jäsenvaltiot ovat jättäneet toimittamaan toimenpiteen. Jos tarvitaan Euroopan unionin tasolla toimintaa, jotta voidaan estää radikalisoitumista meidän alueellamme, jäsenvaltiot ovat kuitenkin ensikädessä vastuussa tästä. Kaikki jäsenvaltiot tulevat kyseeseen radikalisoitumisen ja jihadismi. Ajateltiin aina, että se on vain naapurissa, mutta nyt tämä koskee kaikkia yhtä lailla. Minä korostan todellakin tätä. Kaikilla puheenjohtajakausilla neuvostossa terrorismin torjunta ja varsinkin radikalisoitumisen ehkäisy, nimittäin niin radikalisoituminen on vaarallinen ilmiö, joka ei välttämättä johda terrorismiin, mutta mitä tapahtuukin, tätä keskustelua on käyty, joku sanotaan radikalisoituminen, ja ääriliikkeet eivät välttämättä harjoita terroriskuja, mutta jonain hetkenä siitä tulee rikollisuutta kuitenkin, siksi on erittäin tärkeää todellakin, että me voimme ehkäistä. Kaikki asiantuntijat näin sanovat Syyriassa, Irakissa, sotilaalliset toimet varmasti johtuvat suurempaan uhkaan terroristiiskuja, kun ajatellaan, että nyt tämä kaikki paljon monimutkaisempaa. Meidän toimenpiteen monimutkaistavat myös lähtöä Syyriaan ja Irakkiin, ajatellaan PNR. Jotkut uinuvat solut ovat myös heränneet. 2016 on tämän osoittanut hyvin. Kaikki ne iskuineen ja mitä verkostoja on purettu. Nitsan isku osoitti, että on uudenlaista halpaa terrorismia. Saksassa on useita iskuja ollut myös kesällä. Kaikki tämä edellyttää, että olemme valppaina kaikkina hetkinä. Euroopan parlamentin jäseninä me olemme olleet sitoutuneita tähän aina – emme ole välttämättä viime vuosina kovin paljon edistystä saaneet aikaa. PNR olemme toki hyväksyneet viime vuonna. Ja, ja meidän täytyy tehdä kaikkemme nyt jäsenvaltiossa, että se tulisi toimintakykyiseksi. Esimerkiksi ajatellen 13. marraskuun iskuja Pariisissa viime vuonna. Tiedän, että sinne olisi oluttautunut Euroopassa ulkorajat eivät olleet riittävän valvottuja. Oli helppoa totta kai tulla ilman papereita tai väärin papereita, niin kun ei biometriä käytetä kaikkialla. Ja siitäkin on hyvä muistuttaa, kun ajatellaan 13. marraskuuta äh, iskua, koska noin vain iloisesti päästiin rajat ylittämään, niin ei edes huomattu, että oli väärännetyt paperit. Monika Holmaier on tehnyt myös erinomaista työtä niin, että saatiin terrorismitorjunta mietintö hyväksyttyä. Se vastaa myös meidän sitoutumistamme kuten se on nähty minunkin mietinnössäni. Ja sitten on muitakin ehdotuksia, on työn alla Euroopan parlamentissa varsinkin uudistustyö ja Schengen-säännöstön muuttaminen säännönmukaisiin tarkastuksiin Schengen-rajoilla. Ja jokainen on osoittanut tahtoa, jotta nämä mahdollisimman nopeasti voit hoidettaisiin. Mitä tulee sitten kahdessa alueessa, mitä on saatettu vankilat ja internet, Twitter, Twitter, Google, siinä on saatu jotain edistystä, mutta täytyy tunnustaa, että valtavaa painostusta on tehty, että päästäisiin eteenpäin. Joskus on todettu, että siellä muka, ei se koskisi mukaan heitä mitään, mitä verkossa liikkuu. Twitter on todennut, että kaiken kaikkiaan Yli 200 miljoonaa tiliä on suljettu. Se osoittaa hyvin, että jos joku haluaa hommansa hoitaa, niin myös pystyy hoitamaan. Se ei ole kuitenkaan riittävää, koska internet on kuitenkin tärkein viestintäväline rekrytoinnissa. Totta kai haluan nyt kuulla myös asiantuntijoita alustajia tästä aiheesta. Mietin myös, mitä toimia on toteutettu komissiossa ja e, internetfoorumissa. Haluan tiedä, onko käyty keskusteluja verkkoyritysten kanssa – että voitaisiin hyväksyä konkreettisia toimenpiteitä. Eli mitä on tästä keskustelusta syntynyt? 8. joulukuuta tulee myös kokous tästä aiheesta. Ehkä te voitte täsmentää enemmän radikalisoitumisesta vankiloissa nimittäin. Todellakin siinä ollaan ihan umpikujassa. Joissakin vankiloissa on räjähdysaltti tilanne ja kansanpuolueen ja haluan myös ottaa esille vankilaolot Euroopassa. Me olemme tehneet kyselyn kaikille sisäministereille. Esitämme täsmällisiä kysymyksiä, varsinkin liittyen radikalisoitumiseen vankiloissa heidän maissaan. Ja me olemme oikeastaan lähes kaikki vastaukset saaneetkin, ja vaikuttaa siltä, että harva maa on tähän puuttunut, mitään konkreettista on toteutettu tähän asti. Eli on erittäin tärkeää, että vankilatkin huomioidaan, että jäsenvaltiot hyväksyvät toimenpiteitä siltä osin radikalisoitumisen estämiseksi vankiloissa. Ei voida jättää tätä vitsausta leviämään vankiloihin, ikään kuin se olisi pelkästään vastuussa siitä tämä vankilalaitos, kun muutenkin siellä rajat ovat tulleet vastaan radikalisoitumisessa. Ja vielä yksi teema, nimittäin radikalisoitumisen vähentäminen, lieventäminen. Tässä on ohjelmia Tanskassa, muun muassa Alankomaissa, jotka on varsin hyvin toimivat Ranskassa vuoden verran, pari vuoden verran meillä on ollut ohjelmia. Yhtäkään ei ole konkreettisesti toteutettu, ei tarkkaan edes tiedetä. Minä itse asiassa haluaisinkin tietää, mikä tällainen ohjelma on tarkalleen ottaen, mikä se käsite on, ketkä ovat toimivat, toimijat ja minkälaisia profiileja voitaisiin ajatella otettavaksi mukaan näihin ohjelmiin. Nimittäin en usko, että kaikki radikalisoituneimmat noin vain yksi, kaksi haluavat luopua radikalisoitumisesta. Minä ajattelen kaikkein vaarallisimpia, tuskin se ei ole kovin helppoa. Siis tämä de-radikalisoituminen ei ole kauhean tehokasta noin vain yksi kantaa. Niin hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, minä en tämän pidempään puhu, mutta minä uskon, että tämä päivän keskustelu varmasti auttaa meitä ja antaa uutta pontta myös meidän työllemme Euroopan parlamentissa, kun me pyrimme torjumaan terrorismia. Haluaisin muuten kiittää meidän puheenjohtajamme Claude Moraise ja Libe-valiokuntaa tästä aiheesta. Me teemme erittäin järkevää yhteistyötä. Jokainen tekee työtä aloitteessa. Kiitos Claude, että olet tukeen. Mutta tämän osalta minulla on teitä, niin kiitoksia kovasti. Thank you very much, uh, Mrs. Dati. Um... Kiitoksia kovasti rouva Datti. Ja sitten komission jäsen, niin mainitsi, kun että Dati mainitsi tämän hyvät käytänteet jäsenvaltiossa. Kun hän käsitteli tätä mietintöä, ei ole kyse pelkästään lainsäädännöstä verkossa, vankiloissa. Tämä on kovin mutkikas alue, erilaisia käytänteitä osa lainsäädäntöä, osa hyviä käytäntöjä. Kaikki riippuu paljon jäsenvaltiosta. Nämä on hyvä kerätä yhteen, kun on erilaisia viputekijöitä. Mainitsisin, että viides päivä ministeri Kasanova on tulossa, Kansnöv on tulossa Ranskasta. Aina kun ministeriitä on täällä, niin pitäisi kysyä, mikä strategia meillä on vierastaistelijoista, miten ennaltaehkäistään. Kuten totesitte Rova Daatti alustuksesta, reagoida, mutta ei ehkäistä juurikaan. Sisäministeri pitäisi aina vastata tähän kysymykseen. Kun on niin suuri kuilu tässä sanojen ja tekojen välillä, niin tämä on kyllä erityisen tärkeää. Toiseksi komission jäsenelle toteaisin, että hän on varmasti lukenut suosituksemme, mutta on erittäin hyödyllistä, kun tämä on niin hajallaan oleva alue, että on ainakin turvallisuusunioni komission jäsen vastuussa omasta salkustaan, kuulemisessahan Julian mainitsitkin radikalisoitumisen yhtenä tärkeänä aiheena. Eli jonkinlaista johdonmukaisuutta ainakin on tuossa salkussa. Olet varmasti lukenut suositukset ja on mielenkiintoista keskustella siitä. Kiitos, että tulit. Ole hyvä. Uh, thank you for the invitation. Kiitokset teille kutsustanne ja tämän tärkeän päätöslauselman hyväksymisestä – Saimme juuri äsken kattavan katsauksen tekstistä. Minä tulen keskittymään nyt radikalisoitumisen vastaisen taisteluun, sillä mielestäni tämä taistelu radikalisoitumista vastaan ja vihalietsova propaganda ovat ne keskeisimmät haasteet edessämme. Ja meidän on voitettava tämä taistelu, mikäli haluamme välttyä synkältä tulevaisuudelta, jossa toistetaan vain menneitä virheitä. Kun parlamentti hyväksyi päätöslauselmatekstin radikalisoituminen ja sen liikittäminen islamilaisuuteen oli päällimmäisenä mielessämme ja niin on edelleenkin. Me olemme myöskin oppineet sen, että radikalisoitumisen uhka on kasvanut odotettua voimakkaammin äärioikeisto kasvaa kasvamistaan käyttäen muukalaisvihamielisyyden ja väkivallan pohjana vastakkainasettelua. Tietenkin aina voidaan nähdä, mitä virheitä on tehty, mutta me voimme myöskin oppia, että mitä on tehtävä, jotta vältymme vastavalaisilta ongelmilta. alku tehdään, kun taistellaan radikalisoitumista vastaan yhdistyneessä kuningaskunnassa joku ö, syyllistyi Joe, Joe Coxin murhaan. Hänet murhattiin siis radikalisoituneen äärioikeistolaisen toimesta vain ja ainoastaan siitä syystä, että hän oli suvaitsevainen, kauaskatseinen, Eurooppa-myönteinen henkilö. Ja tämä murhaaja oli saanut virikkeitä äärioikeisto propagandasta netin välityksellä. Eli kyse ei ole vain jihadistisista liikkeistä, vaan meidän täytyy katsoa myöskin muita. Separatistit, äärioikeistolaiset käyttävät samoja välineitä saadakseen yliotteen ja vallattua ihmisten mielet. Me olemme samaa mieltä parlamentin kanssa vallitsevasta tilanteesta ja tästäpä syystä tuemmekin kaikkia aloitteita, jotka parlamentissa parlament, parlamentin edustaja Dati täällä esitti, eurooppalainen turvallisuusagenda. Ja minä omalta osaltani yritän saada aikaiseksi tämän kestävän turvallisuusunionin. Komissio on vahvasti pyrkinyt tukemaan ja rahoittamaan myöskin RAN-verkostoa, jotta hallitukset ja muut oppivat toisiltaan ja rahoittaa myöskin tuloksia tuottavia ruohonjuuritason toimia. Yhtä lailla tärkeää on perustaa eurooppalainen internetfoorumi, jossa ovat johtavat yritykset mukana ja näin voidaan varmistaa, että haitallinen sisältö voidaan nopeammin ja tehokkaammin poistaa netistä. Ja RAN-verkosto on mielestäni oiva esimerkki niistä pehmeistä toimenpiteistä, jotka tuovat hyviä tuloksia. Ja radikalisoitumisen vastainen taistelu perustuu juuri ruohonjuuritason toimintaan. Kyse on nuorten ja haavoittuvaisten ihmisten mielten voittamisesta. Alue- ja paikallistason tahot voivat parhaiten toimia, koska järjestelmä vastahakoisesti toimivat eivät ole kovinkaan halukkaita luopumaan radikaalista ajattelutavastaan. Monet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet aloitteelliseksi, on olemassa yhteyspisteitä, on luotu myöskin ennaltaehkäisevien strategioiden järjestelmä. Tähän liittyen alkukuusta järjestettiin konferenssi. Tämä tarjoaa aluepaikallistason toimijoille uusia oivia välineitä taistelussa radikalisoitumista vastaan. Ja tehän tulette piakoin saamaan vielä enemmän tietoa itse RAN-järjestelmästä. Sitten RAN-Young-järjestelmän merkitys on erittäin tärkeä. Tässä keskitytään juuri nuorisoon. Meidän on juuri kohdennettava toimemme niihin, joihin radikalisoituminenkin keskittyy. Ja heti ensi vuoden alkupuolelta yritetään saada aikaiseksi sellainen verkosto, jonka kautta ikään kuin rooli, ha, roolihenkilöt voivat ja esimerkilliset henkilöt voivat kertoa nuorille, missä mennään. Meidän on tartuttava siis tähän haasteeseen, niin kuin kollega Dati totesi, ruohonjuuritasolla Irakissa ja Syyriassa tilanne pahenee pahenemistaan, ja kalifatti on kaatumaisilla. Jotkut ovat jo palanneetkin ja monet lyhytulisvaisuudessa tulevat tekemään, mutta kaikki palaavat eivät halua aiheuttaa meille harmia tai radikalisoida muita. Jotkut palaavat pettyneinä ja haluavat palata ikään kuin normaaliin elämään, joten meidän täytyy katsoa, ketkä palaavat ja arvioitava heidät, ja se onkin radikalisoitumisen vastaisessa taistelussa keskeisellä sijalla. Iranin korkeatason kokouksessa juuri katsottiin, mitä ruohonjuuritason toimijat voisivat tehdä, varsinkin palaajien osalta. Eli on katsottava vierastaistelijoita ja muita, jotka eivät taistele, naiset ja lapset muun muassa. Ja terrorismin vastaisen direktiivin mukaisestihan vierastaistelijat pitäisi heidän palatessaan rangaista ja panna vankeuteen. Mutta tämä on oikeuslaitoksellakin melkoinen haaste. Se edellyttää vankiloissa ja van- vankeuden jälkeen myöskin kohdennettuja toimia. Mutta yhtä lailla meidän täytyy katsoa muita kuin näitä vierastaistelijoita. Juuri lapsiin haluaisin tässä viitata. He kaipaavat todellista huolenpitoa. Ja tästäpä syystä me tuemmekin jäsenvaltioita juuri vankiloissa tapahtuvan radikalisoitumisen estämisen toiminnassa. Me rohkaisemme jäsenvaltioita hyödyntämään komission tarjoamaa apua. Mitä oikeusohjelmaan tulee, niin me rahoitamme ohjelmia, joiden avulla vankilatyöntekijät voivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huomata, ovatko radikalisoitumisen merkit nähtävissä. Kyse on koulutustoiminnasta, yleis, jota tarjotaan vankilatyöntekijöille, yleisille syyttäjille ja muille. 6,5 miljoonaa euroa on tarkoitettu tai korvamerkitty tähän toimintaan. Ranissa ja muissakin on tarjolla erinomaisia hankkeita ja niistä tulemme vielä kuulemaankin asiantuntijoilta enemmän. Me tiedämme, että terroristit ja äärijärjestöt käyttävät nettiä propagandatoimintaan ja radikalisoitumiseen. Ja haluaisinkin kiittää komis- parlamenttia tästä päätöslauselma tekstistänne. Online-sisällön määrän vähentäminen on yksi tehtävä, mutta toisaalta meidän täytyy katsoa myöskin kysyntäpuolta. Ja sillä saralla meidän täytyy tarjota vaihtoehtoja vahvemman kansalaisyhteiskunnan tarjonnan kautta. Meidän täytyy vastata ajatuksiin vasta-ajatuksilla, toisenlaisilla vaihtoehdoilla, jotka ovat parempia. Minä uskon, että sitä kautta voidaan välttyä, että ei lähdetä radikalisoitumisen tielle. Meidän täytyy kohdentaa toimiamme niihin, joita yritetään radikalisoida, mutta se edellyttää koulutusta, työllisyyttä ja muita toimia. Ja tämä, tätä toteutetaan Erasmus Plus, RAN-järjestelmän ja nuorisotakujärjestelmän kautta. EUn internetforum, joka perustettiin viime vuonna, on tuottanut jo tuloksia terroristi, terroristisisällön poistamiseksi internetissä. Me teemme siis yhteistyötä muun muassa Europolin kanssa ja sitä on vahvistettava entisestään. Ja kuten sanoitte, 8. joulukuuta me tulemme isännöimään toista EU-internetfoorumin kokousta. Me haluamme mielellämme kuulla yrityksiltä, miten he voivat tukea meitä silloin, kun yritetään poistaa sisältöä netistä siten, ettei sitä voi sitten ladata nettiin heti perään jossain toisessa foorumissa. Siellä me tulemme keskustelemaan myöskin siitä, että miten me voimme näitä vaihtoehtoisia viestejä välin, välittää. 10 miljoonaa euroa on korva merkitty kansalaisyhteiskunnan toimille, jota kautta parempia viestejä voidaan ihmisille välittää. Ja tulevien kuukausien aikana lisätoimiin ryhdytään – ja tässä mukana on RAN-keskus ja sen viestintä ryhmä ja siihenkin liittyen saatte vielä lisäinfoa asiantuntijalta. Eli voin todeta, että radikalisoitumisen vastaisessa taistelussa on päästy eteenpäin, mutta meidän täytyy tunnustaa, että kyse on pidemmän aikavälin hankkeesta. Siihen menee kuukausia, vi- vuosia ruohonjuuritason työtä. Ranin kautta on todellakin tarpeen rahoittaa tätä työtä ja EU on valmis rahoittamaan tätä työtä. Meidän täytyy myöskin internetfoorumien IRUn kautta tukea muun muassa e Europolia. Radikalisoitumiseen liittyvä haaste muuttuu jatkuvasti ja meidän täytyy myöskin pysyä tämän muuttumisen muuttuvan tilanteen ajan hermolla. Meidän täytyy aina puuttua radikalisoitumiseen ja yrittää peräänkuuluttaa juuri suvaitsevaisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä mainittiin IRU-yksikkö. Se oli tärkeä osa Datin mietintöä, joka liittyy radikalisoitumisen ehkäisyn verkossa. Tämä on ikävän monimutkaista kaikki luulevat tietävänsä kaiken, mutta totta kai se on hyvin mutkikasta. Toivottavasti tämä seuraava istunto, jossa meillä on neljä puhujaa, voivat vähän purkaa tätä mutkikkuutta. Tämä komission jäsen mainitsi sen tästä näkökulmasta parlamentissa haluaa pysyä komission perässäkin IRU-yksikön osalta. Siksikin tämä kuuleminen on niin hyödyllistä asiasta kiinnostuneille jäsenille on hyvä toimintatietoa. No niin, pitämättä puheita ensimmäiseen istuntoon, jossa meillä on käytännön väkeä. Ensinnäkin Brittany Smith. Voisitko kaikki tulla tänne podiumille? Olisi, no meni väärin päivä, olisi pitänyt esitelläkin teidät. Tulkapa tänne podiumille. Brittany Smith, Stéphane Dugin, Adrien Charmé. Alexander Ritzman. Olkaapa hyvät. Um, no, Brittany Smithin voisi tässä samalla, kun hänet tulee esitellä. Um, Brittany, are you ready? No niin, Brittany, oletko valmiina? No niin, kollegat, aloitetaanpa ensimmäisellä alustalla. Brittany Smith, hän edustaa Googlea. Ja hän kertoo vähän niistä haasteista, mitä Googlella on terroristisisällön kanssa. Ajatellaan reagointia ja operatiivisuutta, mutta myös mitä mahdollisesti aloitteellisempaa voidaan tehdä jotta voitaisiin saada vähän myönteisempää puhetta verkkoon. Odotamme mielenkiinnolla. Kymmenen minuuttia korkeintaan pyydän. Thank you. Kiitos, että kutsutte meidät omaan täällä tästä tärkeästä aiheesta. Mä arvostan mahdollisuutta jakaa näkemyksiä työstämme tällä alueella – Kerroin myös äskettäisistä kehityksistä ja siitä, mitä laajennamme kumppanuutta ja omistaudumme vastapohjalle. Meitä huolestuttaa maailman väkivalta ja vihaa kovasti, erityisesti äskettäinen terrorismi ja väkivaltainen ääritoiminta. Me haluamme olla osa ratkaisua, me haluamme toimia vastuullisesti arvioida sisältöä nopeasti ja poistaa se, milloin välttämätöntä, ja investoimme myöskin vastapuheen ratkaisuihin ja me työskentelemme säännöllisesti kansalaisjärjestöjen hallitusten kanssa paremmin ymmärtääksemme, mitä voimme auttaa. Me olemme tavanneet maailman johtavia ympäri maailmaa myös Brysselissä useamman vuoden ajan. Olemme taas avoimia rakentavalle vuoropuhelulle, joka johtaa uusiin ideaan ja ideoihin yhteistyöhön. Kerromme vähän ideastamme. Lisää tänään meillä on kaksi Siksi haarinen strategi me tunnistamme ja poistamme terrorismin sisältöä ja toimme vasta narratiivia, teknologia ja innovaatio ovat kasvun äh, pohja, mahdollistavat sen kulttuurien alueella. Internet on globaalinen foorumi, informoittaa, että toimitaan koulutusmateriaalissa mediassa, taiteessa, julkisuudessa ja jaetaan enemmän kuin koskaan. Tämä on johtanut uskomattoman monipuoliseen sisältöön paljon enemmän kuin meillä oli vielä joina vuosina aikana. Tämä myös merkitsee, että yhä useammat ihmiset ajattelevat itseään luovina ihmisinä, taiteilijana, artisteina, mutta vapaus jakaa ei ole mitenkään absoluuttinen. YouTube panostaa sen, että jaetaan luotua sisältöä, on erilaisia yhteisöjä, johon kuuluu miljoonia ihmisiä ja suurin enemmistö ihmistä, joka käyttää tätä laillisin päämäärin on aina ihmisiä, jotka käyttää sitä pahantahtoisesti. Ja me olemme luoneet politiikkaa ja teollisuuden johtavia työkaluja, joilla liputamme asioita. Me käytämme yhteisöpoliisin valvontamallia, joka antaa valtaa käyttäjille, he voivat raportoida rikkomuksista jos YouTube-käyttäjä on sitä mieltä, että video rikkoo yhteisön suuntaviivoja, niin klikata ja lippua ja meidän tiimimme arvioimat myös sisällön ja kontekstin. Ja kun tiimit kohtavat videon, niin jotka rikkovat yhteisön suuntaviivoja, me poistamme sen nopeasti. Seuraava dia. Meillä on terrorismistisen sieltä nollatoleranssin linja ja robusteja menettelyjä poistaaksemme tällaista. Tämä koskee virallisia ISISin, ISISin tiilejä, rekrytointia, koulutusleirivideoita, videoita, joissa on äh, suorasanasti käytetään väkivaltaan. Ja esimerkiksi me tiukasti kiellämme videot, joissa ihmisiltä leikataan pää irti. Meillä on ollut lippu terrorismin osoittamiseksi, indikoimiseksi, ja me priorisoimme nämä, ja 2015 lähtemme me postamme 92 miljoonaa videota liputtamalla, ja spamin avulla me olemme tarkkaavaisia, nopeita, mitä tuo terroristi sisältään. Täytyy todeta, että vain hyvin pieni osa sellaista rikkoa meidän sääntöjä. Eli nämä rikkomukset vastaavat noin yhtä prosenttia postitusta videosta 2015 meillä on aktiivinen yhteisö, joka seuraa sisältöä sivuilla. Me liputamme noin 200 000 videota päivällä ja 90 miljoonaa on liputtanut videoita YouTubessa vuodesta 2006. Meillä on se diimi, jotka tarkka- tarkastavat 24 tuntia päivässä koko viikon, äh, koko vuoden sisältöä. He poittavat sisältöä, jotka rikkoo sääntöjä ja myöskin sellaista sisältöä, jolla pitäisi olla ikärajat kun me kasvamme, meidän täytyy jatkuvasti lisätä äh, poliisi, politiikkaamme, me vahvistaa politiikkaamme ja resursseja. Ja tällä hetkellä lipotusten määrä 25 prosenttia. Meillä on myös tällä hetkellä tällainen luotettujen lipottajien ohjelma, joka vastaa sen, äh, joka on uusi. Esimerkiksi Euroopan internetin yksittö on meidän aktiivisimpia yksikköjä ja kohta kuulette sitä lisää sisältöä automaattisesti tätä YouTuben tärkeä globaali foorumi uutisille ja tiivimme arvioivat videot ennen kuin ryhtyvät toimiin suojellakseen sisältöä, jolla on tieteellistä, dokumentaarista, taiteellista tai muuta päivärää. Ja me arvioimme sisältöä jatkuvasti ymmärtääksemme kontekstin, jossa video on otettu esille ja tämmöisen päätöksentekoon mukaan. Lisäksi ymmärrämme, että eri mailla, eri maissa on lakeja, jotka vaikuttavat sisältöön, jota saattaa sisällössä, jolloin me prosessin, joka helpottaa pyyntöjen kieltämistä tietyllä oikeusalueella paikallisen mukaan. Sisältö, joka rikkoo lainsäädäntöä, sitä voidaan tehdä erityinen ilmoitus. Ja ryhdymme toimimaan mahdollisimman nopeasti. Hallitusten pyydöt paikallisen lain mukaisesti ovat osa transparenssiraporttia, Meillä on ensimmäinen raportti vuodesta 2010. Me haluamme kertoa siitä, miten lait vaikuttavat internetin käyttäjien tietovirtaan. Me saamme pyyntö, poistopyyntöjä eri tavoin tuomioistuimilta kirjallisesti kansallisilta viranomaiselta ja myöskin oikeusalan ihmisiltä. Ja meidän täytyy olla kirjallinen ja mahdollisimman täsmällinen, että se voidaan kunnolla arvioida – ja sieltä voidaan poistaa lainmukaisesti. Me olemme transparenssiin sitoutuneita. Olemme Global Networkin initiativin aloitteita. Tämä on monen seuraryhmän kansainvälinen järjestö, joka pyrkii edistämään eh, tätä teknologiaa. Siihen kuuluu ihmisoikeusjärjestöjä, tutkijoita ja investoijia. Ja pyrkimme luomaan yhteensä lähestymistavan, jolla me suojelemme nyt Voidaan mennä seuraavaan diaan. Työskentelemme siis kovasti, jotta terroristipropagandissa voidaan poistaa YouTubesta, mutta tässä meillä on sama ongelma. Tällä hetkellä, että sältöä voidaan levittää verkossa niin nopeasti, että kaikissa muodossa sitä on erittäin vaikea poistaa. Ja meidän täytyy myös miettiä strategiaa, joita osataksemme esimerkiksi viestintäteknologia, jolla vahvistaa terroristipuhetta, niin sitä varten meidän täytyy luoda yhteistyökettä, jossa voidaan käyttää samanlaisia keinoja vastatarinoiden äh, vastapuheen luomiseksi. Me pyrimme takaamaan sen, että on vetoavaa ja uskottavaa sisältöä, joka lisää suvaitsevuutta ja totuusakoisuutta ja vähentää väkivaltaisuuden lämmittämistä. Me haluamme, että yhteisö Kuudella on seitsemän vastapuhetta tapaamista Euroopassa. Siinä on ollut koulutusta ja sadolle kansalaisjärjestölle, jotka ovat radikalisoitumisen vastustamisen mukaan nämä parhaita käytänteitä ja klinikkoja, joissa on YouTube-tähtiä permäätämään näitä ryhmiä saamaan laajempia kuulijaryhmiä kertomaan vakuuttavia tarinoita. Tänä vuonna olemme halunneet laajentaa tätä verkostoa. Olemme halunneet osoittaa, että YouTube millä me olemme myönteinen sosiaalinen vaikutus 26.9. meillä on ollut uusi ohjelma, jo Creation for Change. Otan huomioon, että 70 prosenttia teineistä ja 2000-luvun ihmisistä on sitä mieltä, että YouTuben luojat muokkaavat kulttuuria. Meidän ohjelmamme keskittyy tunnistamaan suurlähettäitä, jotka olisivat tietoisuutta sosiaalista kysymystä ja ovat vastustavat vihapuhetta ja vierasvihaisuutta ja äärimmäisyysliikkeitä ja tämä on myönteistä muutosta globaalille fanipohjalle. Me olemme myös saaneet yhteen 150 luojaa, taiteilijoita ja muita YouTube-tilaan 23.4. Syyskuussa meillä oli puhujaohjelma ja joukko workshoppeja ja pyrimme tukemaan ja laajentamaan näiden suurlähettiläiden ja uusien luojan elämää. Me olemme luvanneet miljoonan dollarin edestä laitteita ja tuotantorahoitusta Creatures for Change-ohjelmaan. Ja me olemme iloisia, että meillä on voittaa riippumattomia järjestöjä, jotka ovat innovatiivisia ratkaisuja ja lisäävät sosiaalista inkluusiota. Meillä on kuuluisia YouTube-ihmisiä Ranskassa ja me olemme auttaneet ranskalaisia ja belgialaisia kaupunkien lomaan videoita ammasta elämästä. Ja 200 videota on luotu tämän kampanjan hashtagilla. Eli me pyrimme oppimaan teiltä, saamaan palautetta, opettamaan lisää haasteista ja pyrimme olemaan luovia kumppaneita. Me emme ole välinpitämättömiä. Me panostamme äärisältöä, käytämme teknologiaa ääriliikettä vastaan ja toimme kumppaneita siinä työssä, minkä takia me olemme täällä. Kiitoksia. Tästä syntyy kysymyksiä, että voidaan käydä läpi näitä eri toimijanne Tiedän, että kollegat varmasti tarttuvat tähän. Kiitoksia. Kuvat seuraavaksi vielä on Stefan Dugin, joka vetää uutta iruyksikköä internet-sisällöstä ilmoittamista käsitteleväksi. Siitä on paljon kuuluu eilen Euroopan johtajaltakin, mutta meidän täytyy nyt miettiä, mitä se tekee radikalisoitumisen osalta. Olkaa hyvä. Korkeintaan 10 minuuttia pyydän. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitos kutsusta tulla puhumaan ja osallistumaan keskusteluun. Minulla on myös diaesitys, kerron online propagandasta, irusta ja mikä rooli sen on radikalisoitumisen ehkäisemisessä ja mitä tulossa ehkä on tällä saralla. Seuraava kalvo. Ei kun sitä seuraava, kiitos. Euroopassa on nyt tullut ennennäkemätön määrä viestintää internetissä viime vuosina, varsinkin terrorismin parissa. Rekrytoida nuoria ja puuttua sananvapauteen ja näin tukea radikalisoitumista. Minä tarkoitan internettiä tällä vapauden alueella. Miksi tätä on vaikea määritellä, mutta se on julkinen hyvä – Siellä voidaan totta kai sananvapautta toteuttaa seuraava kalvo. Tämä on yksi määritelmä, mutta muisten silmissä se on ihan jotain muuta. Tästä voit jo lukea, mitä tässä on teksti, mutta terroristiryhmälle tämä internet on ollut taistelukenttä, mutta verkossa. Siinä pyritään muuttamaan internet välineeksi vihan levittämiseksi ja väkivallan kutsumiseksi. ISIS on yksi merkki siitä, miten se on vallunut tilaa verkossa. Ensi kertaa historiassa se terroristijärjestelmä toteuttaa sekä reaalisessa että virtuaalimaailmassa tavoittaa. Meidän täytyy ymmärtää terrorismin ryhmien läsnäolo liittyy tarkkoihin strategioihin. He käyttävät ideologiaa, strategista markkinointia, psykologiaa, houkutellakseen taistelijoita ja seuraajia. Haluaisin näyttää teille videon yhtenä esimerkkinä. Tässä verotaan nuorten sydämiin ja sieluihin, että tehdään ero uskottomien ja uskovien välillä. Siinä käytetään tätä propagandaa niin, että uudesta tulee sankari. Siinä luodaan ihanteellinen kuva itsestään, luodaan ajatus kalifaatista ikään kuin valtiona, joka tarjoaa turvallisuutta, sosiaalipalveluita omilla alueillaan, jota se hallitsee. Näin oikeutetaan väkivallan käyttöä. Sitten se pyrkii lepiettämään pelkoa ja teloittaa vihollisia raoilla videoilla. Tämä on monenkielistä propagandaa, jotta se tavoittaisi mahdollisimman paljon – ja sitä tukevat EU-maiden kansalaiset ja omilla äidinkielillään vertaisiaan pyrkivät saamaan mukaan. Tämä liittyy siihen, että jokaisen muslimin pitäisi muuttaa kalifaattiin ja mitä ikään kuin on heidän velvollisuutensa. Ja siinä pyritään iskemään asuinpaikossa. Tämä on hyvin ajateltua viestintästrategiaa. Useimmat ääri hankkeet liittyvät nimenomaan intersukupolven keinoihin. Viimeaikainen näyttö on osoittanut, että ei käytetty väärin näitä alustoja myös terrorismiskuissa, kuten tästä nähdään, niin että välittömästi tämä kääntyy propagandaksi. Terroristipropagandan menestys ei perustu pelkästään viestintään, vaan muihin tukijoihin ja myötäviöihin jihadistiryhmät varsinkin ovat osoittaneet hyvin laaja ymmärrystä sosiaalisen median toiminnasta. Kaikki tämä perustuu siihen, että välittömästi on sama materiaali kaikilla alustoilla ja se jaetaan eri yhteisön kesken. Eli tämä taktiikka takaa sen, että tässä tulee virallista aineistoa nopeasti viestinnässä. Se on valtava haaste vastatoimille. Kun tämä pidetään mielessä, ja kun ajatellaan, miten monimutkainen iso ilmiö on, koordinoitua toimintaa tarvitaan Euroopan unionissa. Mietityn täältä, että internet pysyy julkisena hyödykkeenä eikä siellä ole väkivaltaa tai propagandaa. noudatetaan kuitenkin sananvapauden periaatetta. Seuraava dia, kiitos. Eli tähän mennessä osaministerit pyysivät Europolin perustamaan iruyksikön. Tiedän, että se on hyvin tarkka tehtävä kuva. Pyritään vähentämään sisältöä, joka liittyy terrorismiin ja väkivaltaan ja tuetaan jäsenvaltioiden tutkintaa. Poliittisen ohjauksen myötä jäsenvaltioiden komission yhteistyön ansiosta IRU käynnistettiin ensimmäinen heinäkuuta viime vuonna neljä kuukautta ministereiden pyynnön jälkeen. Seuraava idea, kiitos. Tehtävän tekninen ja strateginen monimutkaisuus edellyttää, että noudatamme monialaisuutta lähestymistavassa niin, että huomioidaan erilaisia osaamisia ja taitoja, asiantuntijoita, myös aloilta, kääntäjiä, IT-kehittäjiä, lainvalvontaa, asiantuntijoita myös terrorismin torjunnan parista ja totta kai tarvitaan suojaa myös ammattiryhmille. Seuraava dia, kiitos. Eli tarkoituksena Irussa on kurua umpeen tämä kuilu ehkäisyn ja tutkinnan välillä. Ehkäisystä puheen yksikkö keskittyy tärkeimpien ryhmiin ja se valtioiden pyynnön pohjalta. Irua säännellään jäsenvaltioiden avulla. Al-Qaidat, ISIS ja siis vastaavat olla meidän kohteenamme. Lähestymistapa siis on kahdenlaista. Ensinnäkin iskut, jossa keskitytään propagandaan, jota iskun jälkeen on levitetty. Seuraava dia, kiitos. Esimerkiksi tässä tapauksessa Nitsan isku, videoita julkaistiin. Se on meidän lähestymistapamme. Tai sitten keskitytään verkkopropagandaa. Seuraava kiitos. Ja sitten selvitetään myötäilijöiden verkko myös verkossa. Ja sitten palataan vielä diassa, kiitos. Tämän strategian pohjalta etsitään eri alustoilta sisältöä ja katsotaan kuinka paljon sitä on levitetty ja kuinka paljon sitä on tarjolla. Kaikkein tärkeintä tässä on manuaalinen työ. Jokainen sisältö, kaikki viestit, tilit täytyy tarkkaan arvioidaan Europolin tehtävän annon pohjalta. Sitten saadaan analyyttinen kuva, joka tukee jäsenvaltioiden tutkintatyötä. Vähetään tiedon saatavuutta verkossa. Tämä toteutuu ilmoittamisprosessin myötä. Me kerromme tästä sisällöstä palveluntarjoajille, jos on kyse mahdollisesti sääntöjä loukkaavasta sisällöstä, tämä on vapaaehtoinen prosessi, ja viime kädessä yritykset päättävät, mitä tekevät sisällön kanssa, säilyykö se verkossa vai ei. 16 kuukautta Iru on toiminut, ja se on 17, yli 17 000 sisältöä jo käsitellyt. Seuraava, kiitos. Kiitos. Yhdeksänkymmentä alustaa 11 kielellä. 80 prosentissa palveluntarjoa päätti poistaa sisällön alustalta. Seuraava kiitos. Sitten jatkoa ajatellen. Terroristit ovat EUn tärkeimpiä uhkia, turvasta ajatellen. Ja siksi terrorismitorjuntakeskukseksi Irussa tämä on kaikkein tärkein toiminnan kohde. Me jatkamme yhteistyötä palveluntarjoajien, kansalaisyhteiskunnan ja yhdistyvän kanssa, jotta voidaan vastata tuleviin haasteisiin. Me keskitymme myös siihen, että katsotaan uusia alustoja. Me olemme nähneet, että alustojen kirjo on kasvamaan päin. Uusia alustoja syntyy joka kuukausi, joka sekunti, että sitä voidaan käyttää väärinkäytösten hyödyksi. Me seuraamme tilannetta myös naapurustossa. Keskitymme myös siihen, että katsotaan, minkälaista sisältöä löytyy Euroopan uhkana. Me jatkamme myös teknisten valmiuksien seuraamista jihadistiryhmissä, koska tekniikka on valtavassa, valtavan tärkeää. Me olemme pyrkineet osoittamaan, että yhdessä voidaan kyllä löytää innovatiivisia ratkaisuja niin, että EU voi tähän kehittyvän uhkaan vastata ja nyt olen kysymyksen. Kiitoksia. Thank you very much, and again, I hope there will be questions. Kiitoksia. Ihan varmasti tulee kysymyksiä. Ja sitten seuraavaksi perusoikeusongelmat tämän kaiken jälkimainingeissa. Ajatellen Irun toimintaa ja terrorismin torjuntaverkkoa. Tässä Adrien Charmé edustaa La quatrature järjestöä hän katsoo tätä tasapainoa, joka on perusoikeuksien ja sisällön poistamisen välillä. Bonjour, merci de... Hyvää päivää ja kiitos siitä, että sain tulla puhumaan. Minä edustan perusoikeusjärjestöä ja minä katsoisin tätä vähän kriittisemmin. Mitä vaikutuksia on tällä politiikalla ja lainsäädännöllä liittyen radikalisoitumisen verkossa? Kun minä tulen itse ranskalaisesta järjestössä, niin meillä on ehkä enemmän kokemusta usean vuoden ajalta lainsäädännöstä, joka liittyy terrorismiin ja radikalisoitumisen torjumisen verkossa, koska 2014 jälkeen meillä on uusia lakeja hyväksytty. Ennen kaikkea otaisin esille verkkosivujen sulkemisen ja sitten sisällön säilyttäjien asema, mutta ehkä jotain muutakin valvontaa, ottaisin esille, joka saattaa loukata perusoikeuksia, jotta voitaisiin vähän ymmärtää, missä me liikumme. Herra Dygän juuri totesi tässä, että internet nähdään ikään kuin taistelukenttänä jihadilla varmasti se pitää paikkaansa, mutta ei pidä unohtaa, että se liittyy ei pelkästään viettomiin ihmisiin, vaan myös sellaisiin ihmisiin, jotka eivät tule edes kyseeseen tässä konfliktissa. Te minä ja valta enemmistö puhujista kuuluvat tähän ryhmään. Kun pyritään radikaalista aineistoa torjumaan tai radikalisoitumista, niin houkutuksena on tietenkin sensuuri ensi kädessä, sisällön sensuuri, varsinkin ver- yhteisöviestimissä. Kun ajatellaan nykyisiä lakeja, niin palvelun tarjoajan vastuu, Twitter, Facebook, Google ja sen sellaiset joutuvat poistamaan sisältöä kun on kyse selvästi laittomasta sisällöstä ja siitä on ilmoitettu. Eli näin voidaan poistaa aika helposti laittomia sisältöjä. Mutta se edellyttää palveluntarjoajilta kykyä oikeudellisesti tarkkaan miettiä tätä, varsinkin kun on kyse radikalisoitumisesta ja propagandasta. Varmasti muistan, että, että terrorismin käsite on aika huonosti määritelty sinällään jo, ja historiallisesti sillä on oma taakkaansa poliittisesti. En tarkoita, että jihad olisi jotain perusteltavaa tai oikeutettua, mutta historiallisesti terrorismi sinällään on hankala kysymys. Toiseksi se, että on esitetään puolustelua terrorismille, niin sekin on aika hankala termi oikeudellisesti. Ja lisäksi radikalisoitumisen käsite tai propaganda ovat nekin kovin subjektiivisia ja kun ajatellaan, mikä ero on radikalisoitumisella, indoktrinaation tai poliittisen vision pohjalta, voi olla aika kiistanalaista. Toisin sanoen se, että sensuroidaan tai suljetaan sisältöjä, niin siinä ylilyönnit ovat vaarana. Me olemme nähneet Twitterissä, Facebookissa varsinkin esimerkkejä, että journalisten analyytikkojen tilejä on suljettu, kun he ovat käyneet läpi jihadismia – ilman minkäänlaista selitystä niitä on suljettu tai että on minkään muuta kuin, että siellä on yhteyksiä ehkä henkilöihin, jotka työskentelevät alustalla tai että se vaikuttaa ehkä, ei ole millään tavalla pystytty vaikuttamaan tähän, että tilit olisi avattu. Eli siinä on, minkä, on kyse sensuurista ilman, että mitään muutoksenhakumahdollisuutta ja ja vähän salaisuutaisesta on jatkossakin kyse, mistä puhun, niin että tämän propagan varjon alle pannaan, tai rekrytoinnin alle, kaikenlaista sisältöä, joka ei ole käytettävissä yleisölle. Se voi olla hyvä tietenkin tässä, mutta se voi olla tietenkin hankala, jos halutaan purkaa jihadistiverkostoja. Maksaa sitten mitä tahansa. Ja ehkä voi olla välttämätöntä mukauttaa myös oikeudellisia puitteitakin, että voidaan nopeuttaa päätöksentekoa, jotta voidaan torjua radikaalista propagandaa, kuten kaiken muut, muutakin laitonta sisältöä. Me uskomme, että kaikkia pitäisi vastata oikeudellisesti tähän, eikä poliittisen painostuksen myötä vaikuttaa eri alustoihin niin, että he lisäisivät sensuurityötään. Oikeudellinen vastaus puuttuisi propagandaverkostojen juuriin ja näin voitaisiin tapauskohtaisesti päättää poliisi- ja tiedusteluyksikön avulla. Pitäisikö ehkä valvoa paremminkin kuin sulkia propagandan lähde. Valvonta pitkällä aikavälillä on hyödyllisempää kuin sulkeminen. Me tiedämme, että massiiviset sisällön sulkemiset Twitterissä eivät välttämättä välittömästi ole hyvä asia poliisi- ja tiedustelu palvelullekaan. Ja toiseksi yksi hyvä keino sensuurihenkilöille on, että he voivat myös puolustaa oikeuksiaan, jos on kyse väärinkäytöksistä sensuurissa. Usein tässä tarvitaan nimenomaan oikeuksien suojelua, jos koskaan kun on kyse propagandasta, varsinkin sananvapauden suojelusta on kyse. Siksi me olemme aika kriittisiä olleet internetfoorumia kohtaan, ja siellä tyrkytetään sääntöjä ja määräyksiä poliittisen painostuksen myötä miettimättä oikeudellisia puitteita. Ja jos puolustaa terrorismia estetään silloin verkkoon, niin tämä hyväksyttiin Ranskassa 2014 marraskuun lain myötä terrorismin torjunnan nimissä. Ja sitä Euroopan direktiivinkin on nyt mukaan otettu, jos äänestetään täällä. Tämä, estää, tämä Ranskassa liittyy sisäministeriön poliisin toiveisiin – että enää ei löydettäisi näistä hakukoneista, varsinkaan Googlesta, näitä sivustoja. Ja jos haluaa mennä tällaiselle sivustolle, mene ministerin sivulle, ministerin sivustolle, jossa kerätään no, kaikki IP-osoitteet, niitä tietokoneita, jotka haluavat kytkeä noille kielletyille sivustoille. Ja se on aika hankalaa sekin. Ei ole mitään luetteloa edes tarjolla niistä sivustoista, jotka on suljettu tai estetty, eikä ole mitään muutoksena kuin mahdollisuuttakaan paitsi jälkikäteen, niin että hallinnollinen tuomari voi siihen ehkä puuttua, joka arvioi tilannetta, onko esto perusteltua. Estotoimet ovat täysin mahdottomia tässä nykytilanteessa, koska tämä vastaa tilanteeseen, jota ei ole olemassa enää ei ole nimittäin olemassa pelkästään sivustoja, jotka liittyvät jihadistipropagandaan. Ranskassa on noin 50 sivustoa estetty sisäministeriön päätöksellä, eh, ainakin hallituksen mukaan. Ihan naurettavaa siis ajatella, kuinka valtavasti tietoa, ääritietoakin on tarjolla. Siinä, ole, siinä koko sivusto suljetaan, osoite suljetaan, siinä ei erotella millään tavalla. Me olemme 2014 jo tuomineet tällaisen ja vaja kuukausi sitten Ranskassa Orange toimittaja erehtyi estoluettelossaan, esti muun muassa iltapäivän ajan Googlein ja Wikipedian käytön Ranskassa, ikään kuin ne olisivat puolustamassa terrorismia. Ja tällaista ei voi kukaan millään tavallaan eh, kyseenalaistaa. Ja sitä paitsi se asettaa väestön sensuuriin ja siksi ehkä olisi hyvä miettiä myös demokratian näkökulmasta, miten puutumme tähän radikalisoitumisen vaaraan. Ja lopuksi vielä se, että kriminalisoidaan niitä sivustojen käyttö, jotka on estetty ja puolustavat jihadisti tai muuta propagandaa, ja tällainen on otettu esille Ranskassa ja täälläkin jo. 2016 kesäkuussa sotettiin lainsäädäntöön, kun 2012 alkaen tehtiin useita ehdotuksia sekä vasemmistosta että oikeistosta meidän parlamentistamme. Toimenpidettä voitaisiin kyllä noudattaa, se edellyttää tietenkin kansalaisten internetyhteyksien valvonta, jos hän todellakin päästä käsiksi rikkomuksiin. Nyt sitä käytetään tänä päivänä oikeastaan, että yhtäältään pannaan vankilaan yksilöitä, jotka, joten epäillään, siis ilman minkälaista näyttöä, radikalisoitumisesta tai vaarallisuudesta. Parikymmentä tuomiot on annettu jo viime kesäkuun jälkeen. Oikeastaan se alentaa kynnystä, jonka myötä määritellään terroristiksi, kun ei muutakaan oikeastaan osata tehdä näiden ihmisten kohdalla. Se tavallaan internet-ihmisten aikomuksia jo ennakoidaan jos joku puolustaa mukaan terrorismia, niin se saattaa johtaa perusteettomasti pidätyksiin, vain jos joku etsii tietoa ylipäätään, tai että on arvioitu väärin näitä sivustoja. Ranskassa on hittään oikeudenkäynti. Yksi tärkeimpiä yliopistosivustoja, jossa on tietoa jihadisti, pidettiin sitäkin terroristisivustona ja siinä tuomittiin ihmisiä. Eli meidän täytyy miettiä tarkemmin, mikä on tässä taustalla radikalisoitumisessa ja mikä on ero valvonnalla ja sensuurilla. Meillä täytyy miettiä myös pitkän aikavälin vaikutuksia näille toimenpiteille perusoikeuksien näkökulmasta, terrorismin torjunta, eh, ei sisällä minkälaista vaikutusta arvioida. Euroopan demokratian tila ehkä muutaman vuoden kuluttua on kärsinyt tästä ja nyt lopettelen. Me omassa järjestössämme olemme ryhtyneet toimiin näitä lakeja vastaan Ranskassa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa, mutta se vie aikaa ja vastaa ehkä pitkälle ajan päästä vaikuttaa tilanteeseen. Siksi Euroopan parlamentti, joka on jo hyväksynyt näitä asioita, me ehdotamme teille ja kehotamme, että ennen kaikkea vastatarinan parissa teette työtä, että löydätte hyvän tasapainon myös ajatellen muutoksenhakuja ja perusoikeudet mietitte tarkemmin myös tätä väkivaltaa ja terrorismia. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti. Sitten viimeisenä tässä mielenkiintoisessa istunnossa puhuu Aleksan Ritzman RAN-verkostosta ja työryhmästä. Olen kuullut hänen puhuvan aiemminkin hiljattain minua ette nähnyt, se oli Washingtonissa, olen kyllä kuullut teitä ennenkin. Mutta varsinkin pyrkii jotenkin miettimään tätä hankalaa kiperää ongelmaa, mitä verkossa on, mutta että säilytetään vapauskin. Olisi hyvä saada vähän tästä taustaa. Ranin näkökulmasta, olkaa hyvä. Thank you. Kymmenen minuuttia. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitos kutsusta ja vähän näkemyksiä radikalisoitumistietoisuusverkostosta. Me olemme puhuneet kansalaisyhteiskunnan ja kerran lyhyesti päivät työntehtävässä. Olen Euroopan demokratiasäätiössä. Me pyrimme ehkäisemään radikalisoitua, me pyrimme vastustamaan radikalisoitumista voimaannuttamalla Euroopan myönteisiä ääniä vaikeassa asemassa olemassa yhteisössä. Pyrimme lisäämään näiden yhteiseen riskinsietokykyä ja päällymän luonnet esimerkiksi opettajille integraation lisäämistä varten. Opakirja meillä on. Työpajassa on syyrialaisia pakolaisia, olemme kapasiteetteja ja, ja me olemme tekemässä vastane, tehokkaiden vastakertomusta luomiseksi alan toimijoille. Tämä diaesitys taitaa mennä vähän liian nopeasti, voimmeko vähän palata Nyt tässä on Rannin esittely. Olette varmaan kuullut Rannista. Siinä on kentän toimijoita kautta Euroopan, jotka ovat eturintamassa. Joskin ihmisten kanssa, jotka ovat joko radikalisoituneet tai ovat vaarassa radikalisoituneet. Siihen kuuluu poliiseja, opettajia, kansalaisyhteisöedustajia, kuten minä itse, paikallisten ja terveydenalan ihmisiä. Tässä on paljon kaikenlaisia taustoja, kaikenlaisia ammatillisia taustoja. Ran työryhmissä me laina, että etudintamaan toimijoita, jotka jakavat kokemuksia ja, ja arvioivat toisten käytäntöitä, verrokkiarvioita. Tämä myöskin foorumi tutkijoille ja politiikatekijöille. Näitä tietoa RAN kokoelmasta, joka löydätte verkolta. Mä tulkeen monista käytänteistä. Löydätte hyviä käytänteitä, joita voidaan soveltaa jossakin paikallisissa konteksteissa. On vaikea siirtää yhden maan oppeja toiseen maahan tai toisesta, yhdestä paikasta toiseen. Se on kovaa työtä, mutta RAN tekee tätä. Ja se on tärkeää tässä mainitussa konteksteissa viestintä ja narratiivit ovat tärkeintä terrorismin vasta- vastatoimisessa. Te- terroristiryhmät hyödyntävät teknologiaa, luovat narratiiveja, joilla rekrytoivat ihmisiä. Tämä kuulimme jo. Viestintätyöryhmä se käsittelee sekä verkko- että offline-viestintää, sen on myönteisiä vaihtoehtoja tai keinoja käydä ääripropagandaa vastaan. Työryhmä tapaa narratiivien puitteissa kohderyhmiä. Se tarkastelee keinoja, joilla niitä levitetään. Se pyrkii tukemaan kansalaisyhteiskuntaa ja tarjoaa vaihtoehtoisia vastatarinoita tehokkaammin. Jotkut kysyvät, onko vastatarinoilla tehoa? miten propaganda sitten toimii. Me kaikki elämme viestintä kuplissa ja kaikukammiössä ja olemme aika immuuneja ulkoiselle informaatiolle, joka haastaa ma- maailmankuvaa. Mutta ihmiset, jotka elävät kriisissä, etsivät uutta suuntaa, tukea, jota joka ottaa ymmärtämään hänen tilannettaan, tunteitaan ja uudelleen suuntaamaan syyllisyyttä. Teokas saattaa olla tehokasta, kun ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä muuta on tarjolla. Tai kun he epäilevät, että aikaisemmin todeksi mielletty ei enää olisikaan sitä, mihin uskoa. Vastanarratiivit saattavat toimia, jos ne kohdistetaan oikein. Tutkimus, ne ovat tutkimuspohjaisia kohde ympäristö on kiinnostunut, joka se on kiinnostunutta ekstremistien sisällöstä, ehkä median kautta, ehkä siksi, että kuvataan aikamme haasteeksi, jos kiinnostuvat tai jos he epäilevät, että heidän hyväksymänsä äärimmäisyys maailmankuva on yhä pätevä. Me voimme käyttää kahdennetta ja viestintä strategioita, ne on pahdimmista käveitä, Jos Facebookissa jakaa jotain ja kommentoi jotain, saat sähköpostiin joltain, joka sanoa, että kuuluu, puhutaan, mikä on ongelmasi, oletko apua, näin pahat ihmiset lähes tätä ja meidän täytyy tehdä ihan samaa toisella puolella. Kampanjat, jotka viivät valheita ja ristiriitoja, voivat saada ihmisiä uudelleen ajattelemaan. Ja tämä on ensimmäinen askel muutokseen. Roolimallin edistäminen, Esimerkiksi myönteistä toimista, ovat uutta suuntaa. se digitaaliset interventiot kasvokkain kahden välin. Eli verkkoverkostot ovat tärkeitä, jotka auttavat siinä, että ihmiset tarvitsevat huomiota. Ja silloin voidaan myös arvioida, josko kampanjalla interventiolla on ollut jotain vaikutusta. Eli yhtenävetänä vasta narratiivikampanjat voivat toimia, jos kunnolla, ne on kunnolla toteutettu. Mitkä ovat seuraavat askeleet? kansalaisyhteiskuntaa täytyy vaimon ottaa erityisesti pieniä pk kansalaisjärjestöjä ja omistautunutta yksilöitäkin. Eurooppa-myönteisten demokraattisten toimijoiden verkkoa pitää, yl, pitää ylläpitää. Sinne voi olla eri kansalaisjärjestöjä tai sitten äitejä, jotka ovat Mallivikissa, on iPad. Ihmiset, jotka ovat osallistuvia ja, on tunteet pelissä. Ja julkisen sektorin tehtävänä auttaa koulutusta – ja luoda resursseja, tarjota helppoa rahasti saatavaa rahoitusta, mutta julkisen sektorin ei pitäisi olla suoraan mukana. Tässä on tärkeää, että on seurattava arviointiprosessi kumppaneiden valinnassa. Kumppaneiden täytyy edistää pluralistista, de- liberaalia demokraattista yhteiskuntaa. Aluslahteen täytyy olla vahva arviointi pilottimenettely, jolla tunnistetaan myöhäisempiä vaiheen hyvät käytänteet. Euroopan Internet Forum, jonka King on maininnut, ja kansalaisyhteisön voimaannuttamisohjelma voisivat tarjota tällaisen mahdollisuuden luoda tuollaisen aktivistiverkoston, jotka osallistavat kansalaisten verkoston, jotka edistävät eurooppalaisia arvoja ja vastustaa propagandaa. Eli väkivaltaisen äärimmäisessä toiminnan vastustaminen – ja kriisin sietokyvyn lisäämistä pidetään pehmeänä lähestymistavana, mutta se voi luoda kohdentuntavia tuloksia ja sen edelleen, että robusti oikeiden kumppaneiden screenaus paikallisyhteisössä on tärkeää, koulutus ja vaikeassa asemassa olevien nuorten kouluttaminen on tärkeää. Jotkut ovat kysyneet, että salakestejä pitäisi palkata esimerkiksi toimimaan islamilaisen valtion ideologia vastaan. Sama ideologia, mutta toinen väkivaltainen, toinen ei. Tätä voidaan myös soveltaa, että oikeistolaisia käytetään uusnatsien deradikalisointia. Meidän täytyy tukea niitä ihmisiä, jotka ovat pluralismia ja sellaista arpaa, joita me haluamme. Ja erittäin tärkeää pienille kansalaisjärjestöille, että ne saavat helpommin rahoitusta. Tämä on olennaista. Siellä on pari kolme täysaikaista työntekijää. Eivät he voi toimia niin, että yksi ihminen pari kolme kuukautta vaan pyrkii täyttämään EU-hakemusta. Pitää tukea niitä ihmisiä, joiden äänen haluaa kuulua. Sitten kysymys ja vastauskierros välittömästä. Ensinnäkin varjoesittelijä Anna Komes päätöslauselmassa. Ah. Oikein paljon kiitoksia. Haluaisin kysyä erityisesti kollega Duganilta ja Alexander Ritsmanilta, että jos uskotte, että nämä hallituksen, hallitusten toiveet vasta propagandaan liittyen, onko se toiminut ruohonjuuritasolla? Tehän sanoitte, että me emme kykene voittamaan tätä taistelua ilman, että kenttäväki on mukana. Ehkäpä muslimiyhteisön henkilöistä tämä voisi olla kiinni Kyllähän heitä tarvitaan taistelussa jihadisteja vastaan. Tai sitten oikeisto tai natsipropagandaa lietsevä vastaan. Ainakin näkemäni perusteella voin sanoa, niin nämä harvat ohjelmat ovat myöhässä tulleet, eivätkä kovinkaan hyviä ja ehkäpä ovatkin johtaneet vain huonoon tulokseen, vaikka hyviäkin tuloksia on varmaan saatu joskus aikaiseksi. Mutta kyllä me tarvitsemme kuntien, paikallistason, koulun apua, perheiden apua. Heitä, jos ketä tarvitaan, jos haluamme tunnistaa varhaisessa vaiheessa radikalisoitumisen tiellä olevia. Monetko kaupungit, joista löytyy paljon maahanmuuttajia, muslimeja, ovat, jo, ovat nauttineet näistä ohjelmista. Ja sitten tähän liittyy toinenkin kysymys, sillä syrjäytyminen jatkuu edelleen. Monissa maissa säästäminen on johtanut syrjäytymiseen. Eli me ikään kuin ruokimme ja lietsomme varsinkin maahanmuuttotausta yhteisössä radikalisoitumista. Joten miten voimme puuttua näihin varsinaisiin syihin, jos emme muuta tätä toimintaamme? Ja varsinkin jos katsomme nyt tätä siirtolaiskriisitilannetta, en ole sitä mieltä, että tämä olisi suuri vaaratekijä, mutta hallitukset eivät halua vain panostaa sisäisiin siirtoihin, uudelleen sijoittamiseen. Ja jos haluamme välttyä siltä, että me emme itse syyllisty tähän lietsontaan, niin se edellyttää, että meidän täytyy tukea näitä yhteisöjä, koska muuten monet, varsinkin väkivaltaisuuteen taipuvaiset, ovat helppoa radikalisoitumisen kohteita. Kiitoksia. Ehkä jokainen alustaja voisi kertoa vähän ajatuksistaan ongelman mittakaavasta – minkälaisia ratkaisuja tarvitaan, millä tasolla. EUn IRU-yksikkökin, siis mikä on ongelman mittakaava nyt? No ehkä ette halua ihan paljastakaan kaikkia, mutta sama koskee Googlea ja Rania Tämä on ihan päättymätöntä, mutta ei ole oikeastaan selvää käsitystä. Useimmilla parlamentin jäsenillä ei ole tätä käsitystä. Henkilökohtaisesti haluaisin vähän tarkempaa käsitystä. Ehkä se on pienempikin kuin kuvitellaan. Mutta jonkinlaista käsitystä olisi kiva kuulla teiltäkin. Ja sitten herra Lopez Aguilar. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Suora kysymys. Ensin Brittany Smith. Kerrotte Googlen lähestymistä vasta. jolla puututaan ongelmaan koko mitassa. Mikä teidän mielestä on EU-mittakaavan lisäarvo? Viittaamme kokoon ja, ja ennen me vetäsimme verkon jättiläiseen. Ja Google on jättiläinen ja jotain mobataan ja, ja se oli väkivallan tai vihan kohteena verkkovälinen kautta, mitä sille voi tehdä? Täytyy kääntyä Googlen puoleen. Mutta teidän kokemuksen mukaan mitä lisäarvoa ongelman, ongelman tarjoaa eurooppalainen mittakaava. Tähän eivät jäsenmaahan yllä. Onko eurooppalainen mittakaava oikea? Onko sillä jotain käytännön merkitystä toimia Euroopan tasolla? Herra Ritsmanille kysymykseni on, oli tapana viitata voimme tällaista, eh, että verkossa kannustetaan voimakkaaseen väkivaltaan, esimerkiksi jihadismi. Mutta on myös tällaista vähemmän intensiiviä väkivaltaa. Eh, vankilassa järjestelmä tai vihapuhe. Ja sitten urheilu on vähemmän intensiivinen väkivaltaisuus. Urheilukilpailuissa on yhä enemmän tämän tyyppistä väkivaltaisuutta. Paljon faneja, jotka vihavat toisiaan, käyvät aggressiivisesti toisiaan vastaan. Ja kun tällainen väkivalta arkipäivästöitä, koulujengit, tappelevat keskenään. Kun arkipäivästä me tällaista vähemmän niin sellaista väkivaltaa, niin se on hyvä että me näemme verkossa sitä. Mikä on sinun analyysisi? Puheenjohtaja keskeyttää puhujan. Kiitoksia kovasti. Huone sitten rouva Birgit Zippel. Kiitoksia kovasti ensinnäkin. Arvostan kovasti lähestymistapaa, että eri toimijat tekevät yhteistyötä torjuaksemme ääriliikkeitä ja vihapuhetta, mutta minä esittäisin pari konkreettista kysymystä. Rova Smithille Googlesta ymmärsin niin, että te esimerkiksi katsotte sivustoja, jotka ovat tunnettujen terroristien tai terroristijärjestöjen ylläpitäjä. Ensinnäkin, mistä tämä tieto tuun peräisin henkilöistä ja järjestöistä ja toiseksi ymmärsin, että te estätte sitten nämä sivut, ehkä ymmärsin väärin. Jos näin on, kysyisin, miksi estätte ettekä poista sivuja? Toiseksi mainitsitte myös oman politiikkanne toimintatapanne ja jos joku toimii vastoin teidän toimintaajatustanne, ajatustanne Voisitteko antaa terrorismin lisäksi niin jotain esimerkkejä toimintatavastanne? Koska minä totta kai haluaisin, että jos on kyse laittomasta sisällöstä, että se poistettaisiin. En tietenkään ole sen puolesta, että poistetaan asioita, jotka eivät ole kauhean kivoja, mutta eivät laittomia. Koska siinä ei noin vain voida niitä poistaa, vaan tarvitaan demokraattista julkista keskustelua. Mutta sitten siirtyisin herra Ritsmanniin. Minä kun ymmärsin niin, kun torjutaan vihapuhetta ja ehkäistään radikalisoitumista. Ensin olisi jälleen kerran ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että kohtaa toisen kunnioituksella. Ensin pitäisi kuunnella ihmisiä, vaikka me tykkää siitä, mitä sanovat, ja sitten vasta mietitään, mistä tämä on oikein peräisin, tämä puhe. Siinä on varmaan yhteys siihen, mitä voidaan tehdä kouluissa ja niin kutsutuissa yhteisöviestimissä, kun punnitaan asioita. Ja viimeinen kysymys rouva Charmeelle, kun annoit jotakin esimerkkiä. Jos minä vain vilkaisen jotain sivustoa, joka edistää terrorismia, onko näin käynyt todellakin? Että saattaa olla vaaran, että minun rangaistaan siitä tavalla tai toisella. Minä kysyn ihan siitä syystä, kun Moni, joka tekee työtä nuorten parissa, ehkä heille on tarpeen vilkaista myös vihapuhetta internetissä tietäkseen, mihin nuoret hakeutuvat. Otan tämän esille, koska meillä on joitakin esimerkkejä tästä terrorismiluetteloista, jossa on ihmisiä, jotka eivät ole terroristeja. Eli tässä on syytä olla tarkkana. No, tähän jääkööt minun kysymykseni ja kommentti. Kiitoksia Birgit. Herra de Prera, Gerard. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten Sippel, haluan iloita siitä, että puhumme aiheesta, joka on vaikea luoteltaan, koska täytyy olla kultainen keskittie perusvapauksien kunnittamisen välillä. Ja sitten täytyy ehkäistä rikollisia toimia. Pahoittelen, että komissio poistuu paikalta. Onko täällä joku komissiosta vielä? Keskustelma aiheesta. Meillä oli komissaarikin tässä. Komissaari on poistunut ja kirjoitan tästä komissaarisen Kingille. Eihän komissaarisen koskaan pysy loppuun asti. Yritän parhaani ensi kerralla. Jos sallitte, Tarttuisin muutamaan kysymykseen Rava Charnelle, jonka puheenvuoro puhutteli minua. Jos oikein ymmärrän, hän perustavasti kritikoi sitä, että näitä raskalaisia erityislakeja ja muualla samanlaisia, ja, joilla esimerkiksi suljetaan käyttäjätilejä. Minulla on jotain tilastoja, että on 230 000 Twitter-tiliä on suurta vuoden 2007 jälkeen. Olisitko halunnut, että oikein todellakin, että tässä on siellä oikeuden päätöksellä nämä suljettu? Sitäkö te haluatte sanoa? Sano, että ja sivujen sivulla käymisen käyminen ja sen kriminalisoiminen on keskustelua. No meillä on Belgiassa esimerkiksi lapsi pornografia sivulla käyminen on auttanut meitä tuomitsemaan, tuomitsemaan pedofiileja. Tietyllä mukaan ei yhtään vietonta ole tuomittu tässä. Eikä tämä logiikka voi toimia myöskin osa terrorismia vastaan ja radikalisoitumista vastaan. Ja sitten terrorismiin puolustaminen. Täällä se hypoteesi, että olennaiset toimet, joita halutaan ovat aika mielivaltaisia ja luovat uhreja, mutta tällä hetkellä uhrit ovat terrorismin uhreja. Ja kun me luomme toimia, jotka pyrkivät ehkäisemään ihmisen ryhtymästä toimiin, mahdollistavat heidän kiinni saamisen aikaisemmin rikollislauralla. Ja se on järkevää näkemä mä halveksi oikeuksia, jos ihminen joutuu epäoikeutusta häntä pidetään vaarallisena. Hän voi aina puolustaa itseään oikeudessa. Tääkseni on paljon enemmän juttuja tällä hetkellä. Jotta toimitaan oikeasta syystä, jotka ovat mielivaltaisia järjestelmän uhria. Ja sitten verkkoradikalisoituminen. Oma kokemukseni tässä on, että internetpalveluiden toimittajat eivät ole ottaneet terrorismia vakavasti. Heitä täytyy muistuttaa, että aihe on tär- tärkeä, että pitää painostaa. Ja jos jotain voisi moittia, täytyy vaatia asioita. Asioita, että ihmisellä Mielestäni nämä olisivat ilmiselviä. Jos tapahtuu järkyttäviä asioita tai pitäisi pyytää jotain, heidän pitäisi spontaanisesti ehdottaa toimia. Mutta me pelkäätte monia asioita. Paljon näköjään pel- pelkäätte, mutta me emme pelkäiltä formeita. Mutta jotakin kiusallista, että palveluiden tarjoajat eivät pysty sopimaan hyvistä käyttöön käyttäytymistä käytänteistä eivätkä ota käyttöön, kun niitä pyydetään. Se kiusaa minua. Miksi päätöksen pitäisi tehdä oikeudessa? Voitaisiin sulkea paljon nopeamminkin näitä tilejä. Pitäisi olla kunnan yhteistyötä. Niitä olennaisesti rikolliset sivut eivät voisi pysyä pystyssä. Käyttö pitäisi ehkäistä tässä kysymyksiä ja tässä pohdintaani tässä vaiheessa. Ja vähän myrskyiset kommentit komissiosta alkuun. Um, thank you, Gerard. Uh, Gerard Winberg. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää näistä tiedoista. Ehkä voitaisiin sanoa, että on ihan hyvä, että katsotaan kaikkea, mitä verkkoon pannaan, niin se on valtavan mielenkiintoista, että vuorokauden ympäri ja joka päivä seuraa sitten ihan hyvää. Se antaa tiettyä turvallisuuden tunnetta. Tässä myöhemmin ehkä kuulan, miten toimitaan vankiloissa tämän ongelman parissa. Mutta minulla on yksi kysymys. entäpä mitä tehdään Moskeijoissa, että voidaan estää radikaloitumista siellä? Aikaisemmin täällä mainittiin, että on yhteistyötä imamien kanssa, mutta olisin halukas kuulemaan vähän enemmän siitäkin, mitä siellä tehdään. Lopuksi kysyisin, että jos uusi terrorisku tulee vastaan, niin me emme tiedä, koska se tapahtuisi. Se on pelottavaa. Ajatellaanpa minun maatani ja Ruotsia. Ja, ja siellä on eniten ISIS-taistelijoita lähtenyt ja varmasti palaavatkin Ruotsiin, kun ovat taistelleet. Valitettavasti näin on sanottava. He ovat kaikkein vaarallisimpia ja niin, niin heidän on vaikea luopua radikalismista. Siksi minä kysyisinkin, miksei panna pelotte rangaistuksia, että menettää kansalaisuuden esimerkiksi. He ovat murhanneet, tehneet väkivaltaa ihmisillä. Ei kai. Heillä oikeus tulla uudella jäsenvaltioihimme. Ettekö ole ajatelleet tätä, että olisi hyvä pelotella heitä esimerkiksi niin, että viedään kansalaisuus ja pannaan kovempia rangaistuksia, niin kuin minä olisin toivonut. No siinäpä se minun osuuteni, kiitos. And, uh, miss... Rouva Grappini. Mulțumesc mult, domnule președinte. Uh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää panelisteja. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu. Mitä tulee someen, kukaan ei puhunut mitään siitä, että tilejä voidaan kloonata. Sitä tapahtuu meillä päin kovin usein. Ja ihmiset sanovat, että ei tämä ole minun sometili, vaan se on ikään kuin varastettu tai kloonattu. Eli silloinhan hyvässä uskossa toimivien ihmisten nimissä tietoja välitetään eteenpäin, viestejä välitetään eteenpäin, ja he eivät voi tehdä asialle oikeastaan yhtään mitään. Minä henkilökohtaisesti otin yhteyden Googleen, mutta he eivät vastanneet laisinkaan valittelin, että omalta sivultani löytyy pornografista materiaalia, mutta Google ei reagoinut. Täällä on sanottu, että yleensä nämä verkostot tarttuvat niihin ihmisiin, jotka ovat ongelmien kourissa ja meidän tulisi jollakin tavalla puuttua tähän kierteeseen saada näihin henkilöihin yhteys ja saada heidät pois tästä epämiellyttävästä kierteestä, jotta voidaan välttyä radikalisoitumiselta. Olisiko teillä tähän liittyen mitään konkreettisia ehdotuksia tai ohjelmia? Kollegani puhui jo koulutuksesta ja minä sanoisin, että kaiken pitää alkaa jo leikkikouluista, mutta katsokaapas lelukauppoja. Sieltähän aseita löytyy vaikka ja kuinka paljon. Monet elokuvat ovat hyvin väkivaltaisia ja sitäkin kautta lapset ja nuoret voivat ikään kuin lähteä ajautumaan väärälle polulle. Miten me voisimme reagoida tilanteeseen. Ja, et, ja estää, etteivät nämä nuoret ihmiset ajaudu radikalisoitumisen tielle. Kiitoksia. viimeiseksi Rova Datti. Kiitos. Haluaisin tukea Gerard de Preta jolla oli erittäin kärkeviä kommentteja tästä aiheesta. Ja minua äh, tämä Androtyö äh, verkon neljöiminen kansalaisjärjestöön kommentoi sitä sokeravia. Ja he vastustavat minun mietintöä radikalisointi saamme sellaisen näkemyksen, että ei tässä mitään, ei se ole testamalla mitään sen sorrista. Meillä on velvollisuus olla tietoisia asiasta. Kysymys ei ole populismista tai demagogiasta. Tavatkaa näiden barbarian uhreja ja katskaa näiden radikalisoituneista profiileja. Olen tavannut heitä, se on pelottavaa. Ja ne, jotka ovat ryhtyneet toimiin, nämä radikaalimmat heistä, jos aletaan, he jossain vaiheessa ryhtyvät toimiin. He jossain vaiheessa he ryhtyvät toimiin ja useimmissa tapauksissa ovat radikalisoituneet verkossa – Ikävä kyllä joudun sanomaan teille, että pitäisi nyt vähän tasapainottaa hi, hiukkasen kommenttia tätä barbaria vastaan. Se, että sivulla käy, seuraaminen on lakien noudattamista ja nuorten suostella. Minä olen ollut tutkintatuomari ja kun taistella pedofiilia vastaan, kun me kykenemme ehkäisemään pedofiileja ja rasmasta toimintaa, että me saamme kiinni pedofiileja, jotka ovat tehneet vuosia tekoja, joita ei voi hyväksyä. Onneksi meillä on mahdollisuus rangaista tästä laitavasta sisällöstä. Nämä sadatuhannet Twitter-tilta on lopetettu. En usko, että tässä on virheitä niiden sulkemisessa. Mitä virheitä oli tapahtunut? Lopetassa, kuten edustaja on täällä paikalla komissiakaan ei ole koskaan paikalla, kun pitää ja neuvostoa myöskään. Ainakaan sitä kysymyksiä sanotaan, että hyvät työtä ja edistävät asioita. Ihmiset ovat alkanut omistautua asialle, kun, äh, käy selväksi, että voi joutua äh, vastuuseen, kun ei suunnittelee, mutta mistä pitäisi pitää mennä pidemmälle ja pitäisi toimintaa heitä myöskin avunannosta jihadismiin. Kiitoksia kovasti. No, minä aion... Because I fully agree with the... Ihan lyhyesti. Olen kollega Dati kanssa samaa mieltä. Hän totesi, että radikalisointi on kauhea ja sitä pitää vastustaa. Mutta kun puhutaan radikalisoitumisesta, niin aina linkitämme sen terrorismiin ja näihin tapahtumiin viime aikoina, mutta sanaa voidaan kyllä ikään kuin tulkita eri tavalla, käyttää eri tavalla. Jos puhumme vain ja ainoastaan radikalisoitumisesta ilman sen konkreettisempaa viittausta terrorismiin, niin pidemmällä aikavälillä tätä voidaan käyttää sensuurin ikään kuin peitetarinana. Niin, olin juuri sanomassa, että Lakuatara äh, net, niin ennen kuin Birgit minut keskeytit, niin että halusimme perusoikeusnäkökulmaa tähän ja todeta, että rouva Datti on oikeussa. Radikalisoituminen johtaa väkivaltaa ja siinä on selvä yhteys. Mutta siellä on harmaa aluetta, missä radikalisoituminen, no kaikki me olemme demokraattia, haluamme sananvapautta ja siksi halusimme myös tätä kulmaa puolustakseni teitä nyt vähän, haluamme nyt tähän vastaukset kuulla myös, mihin rajan vedätte. Se on meille tärkeä. Kyllä se kohta on teidän vuoronne, mutta mennään samassa järjestyksessä. Varmaan teiltä on tätä ennenkin kysytty, tätä rajanvetoa. Eli aloitetaan Britney Smithissä. Anteeksi, että olette tässä asemassa nyt, että meillä ei ole kovin paljon aikaa, koska jäsenemme olemme ikään kuin ajatusten virtamoodissa, kun tästä puhumme. Tämä on niin kauhean tärkeä asia jäsenillä, kuten näette. Eli voisitteko suoraan tarttua teille esitettyihin kysymyksiin, eikä sen enempää laverella. Ei mitään Google-mainontaa, kiitos. Minä luulen, että täällä oli oma jargon täällä, mutta hyvänen aika Google. Siitä vaan. Mutta suoraan asiaan, kiitos. Um, on the question about uh, the Katsotaan toki, mitä tulee tähän lisäarvoon, jota eurooppalainen toiminta voisi tuoda. Ehkä ymmärsin kysymyksen väärin, mutta voitte lähettää minulle kysymyksen mustaa valkoisella, niin voimme sitten palata asiaan. Mutta yhteistyö EU-toimielinten kanssa voisi olla hyödyllistä ja on meille erittäin tärkeää verkoston laajentamiseksi kansallisella tasolla. Me voimme tietenkin itse etsiä näitä ryhmiä ja tukea niitä, mutta toki parlamentin ja komission avustuksella se hoituisi helpommin. Komissio on auttanut meitä jo tunnistamisessa, eli yritämme löytää sellaisia ryhmiä, joiden kautta tällaista verkostoa voidaan lähteä laajentamaan ja tehostamaan laajemmalla alueella, jotta tällainen kumppanuus olisi hyödyksi. Ja mitä taas tulee näihin vierasmaisiin taisteluihin, taistelijoihin. Meillähän on oma lakisääteinen velvoite olla tekemättä yhteistyötä tällaisten, järjestöjen kanssa, mutta ennen kuin me lähdemme sulkemaan jotain sivustoja, niin me tarkistamme ministeriön tarjoaman luettelon näistä kielletyistä järjestöistä ja siltä pohjalta voimme lähteä tekemään näitä sulkemispäätöksiä. Mutta jos puutteita on olemassa, niin tietenkin mielellämme teemme lainvalvontaviranomaisten kanssa yhteistyötä tarkoituksena selvittää, mistä on kyse, mitä voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi. Terrorismista ja ääriliikkeestä on paljon puhuttu, mutta me olemme myöskin vastustamassa roskapostia, vihapuheita, pornografiaa ja muita Niistäkin voitaisiin puhua vaikka ja kuinka pitkään, mutta tähänkin liittyen meidän, meidän toimintamme liittyvää info on tarjolla. Voin vakuuttaa teille, että me suhtaudumme tähän hyvin vakavamielisesti ja kuten jo alustuksessa totesimme, niin meillä on ollut vuodessa 2008 asti käytössä jo erinäisiä vastatoimenpiteisiin tarkoitettuja välineitä. Me teemme tehostettua yhteistyötä eli toimijoiden kanssa, mutta me haluamme vain todeta, että me haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä ja jatkaa sillä tiellä. Tilanne ei ole kääntynyt parempaan suuntaan ja tämä tarkoittaa, että meidän täytyy olla valppaana ja reagoida muuttuvaan tilanteeseen. Ja voin vakuuttaa teille, että näin tulemme tekemään, eli me teemme yhteistyötä teidänkin kanssanne varmistaaksemme, että meidän vastauksemme on teidän ja kansallisen tason toimijoiden toiveiden mukaista. Te voitte olla tähän liittyen myöskin myöhemmässä vaiheessa minun yhteydessä. Kiitoksia. Kiitos. Varmasti pidämme tiivistä yhteyttä, kun tilanne koko ajan kehittyy suurimpien palveluntarjoajien kanssa. Se on varmaan hyödyllistä. Kiitos siitä, että täällä olitte. Sitten toiseksi niin Stefan Dugge. Ne kysymykset, Stefan. Um, concerning the first question. Mitä tulee ruohonjuuriin ja koordinaatioon toimintaan? Ruohonjuuritasolla tulee ei ole internetfoorumin tavoitteissa, vaan siitä mainita, me otamme osa foorumiin – ja tavoitteena on vähentää äh, verkkosalan saatavuutta ja haluamme vahvistaa äh, kansalaisyhteiskunta olemaan näitä vastatarinoita. sitten kysyminen, seuraava kysymys, erilaisia äh, verkkoformeita on ja ilmiön koon arvioiminen on vaikeaa. Me me toimintaa jäsenvaltioihin ja haluamme tukea jäsenvaltioiden hyviä aloitteita. Me tukemme määrä vaikuttaa kielitaidot. Kysymys on alkuperäisen tuotantokielen ää, hallitsemisesta Arabiasta Venäjästä esimerkiksi. Me keskitymme sisältöön, joka on tuotu lähellä hyökkäyksiä. Hyökkäyksiä paljon ja pyrimme, puutuimme sisältöön, jossa ylistettiin hyvin äskeistä terroristihyökkäystä. Ja tältä viikonlopulta esimerkiksi me keskustumme uusiin pyhiin äh, videoihin. Esimerkiksi tällä viikolla on kaksi ranskalaista videota, jossa pyrittiin saamaan yksinäisiä sosiaali tekemään hyökkäyksiä. Ja toinen käsitteli rajoitteiden valmistamista. Ne on suunnattu ranskalaiselle yhteisölle. Siinä on vinkkejä hyökkäyksen tekemiseksi ja tähän me puutumme. Me tartumme sisältöön ja sitten sitä verkkoa, joka syntyy sisällön ympärille ihmisiä, jotka luovat tilejä edistääkseen tätä sisältöä. Täällä me puutumme tähän mittakaavakysymykseen. Silloin Adrian Charme ei kovin pitkälti, mutta keskityppä Debrene Datin kysymyksiin. Totta puhuen, ne ovat hyvin tavallisia kysymyksiä, varsinkin tässä, kun vain reagoidaan ilmiöihin. Toimia on useissa jäsenvaltioissa, Yritäpä puuttua niihin puoliin ja huoliin niiden tiimoilta. Eh, eh, nopeasti valittelen oikeastaan jo sitä, että joutuu jälleen sanomaan, että me vastustamme terrorismia, eikä se nyt ole ilmeistä. Mutta toivottavasti se nyt riittää, että sanoon perusoikeuksien puolustaminen eurooppalaisten parissa nykytilanteessa ei kai saa olla järkyttävää tai kevytmielistä. Rova Datti sanoi jotain järkyttävää, että perusoikeuksien puolustamista ei kai nyt ihan hyödyttömänä voi pitää. No sitten toimintaa on monella tasolla, kaikkien voimin. Meidän järjestömme puolustaa perusoikeuksia. Siellä on asiantuntijuutta digimaailmasta ja meidän panoksemme tässä taistelussa on välttää se, että tulee hyödyttömiä lakeja, mahdollisesti vaarallisia lakeja, hyväksyttyä, jotka jo ylittävät tietyn rajan, loukkaavat oikeuksia. Se on meidän kortemme tähän kekoon. En minä voi puhua radikalisoitumisen torjumisesta. Se ei ole minun asiantuntemustani osaamistamina, mutta vaaralliset lait kylläkin. Ja sitten ja aika mielenkiintoista verralla, vertailla lapsipornografiaa ja terrorismin puolustamista, kun usein on nähty näiden lakien muodostamisessa. Ensin on hyväksytty lapsipornografian osalta, sitten mallinnetaan terrorismia ja vielä muihinkin aiheisiin. Minun mielestäni on hyvä olla tarkkana mittakaavan ja yleisön osalta. Ei olekin samasta yleisöstä, samasta mittakaavasta, ei samoista keinoistakaan. Valitettavasti lapsipornografiassa meillä on aika vähän epäilyjä sisällön laillisuudesta, mutta kun puhutaan terrorismin puolustamisesta, niin on paljon oikeudellisesti hämärämmästä alueesta. Ja sitten kysymys sisällön estämisestä tai sisältöjen estämisestä. Minä totesin alustuksesta vaikuttaa siltä, että tarvitaan oikeudellista vastausta myös tähän. Ei tietenkään 230 000 päätöstä tarvita mutta virheitä kyllä on tehty merkittävässäkin määrin. Ja voidaan ehkä miettiä sen, mitä voidaan tehdä, kun on lukuisia tilejä samantyyppisiä, kuten totesitte, jossa sama video 15 kertaa 15 tilin kesken jaettua, niin silloin oikeudellinen ratkaisu on helpompaa. Virheistä puheen ollen Ranskassa on luulsa journalisti, joka on keskittynyt jihadistin, ja usean otteeseen hänen Facebook-tilinsä on suljettu ja lopuksi pari asiaa liittyen uhreihin. Ja me olemme mukaan lapsenuskoisia. Me joka päivä pyrimme vastaamaan tavallamme asiantuntijoiden avulla radikalisoitumiseen, terrorismiin, mutta myös terrorismin uhrijärjestön kanssa olemme tehneet työtä. Hekin vastustavat sivustojen sulkemista, kun hyväksyttiin 2014 laki eivät pitäneet hyödyttömänä, vaan että siinä rangaistaan muuta yhteiskuntaa, että tulee tällaisia laimitaisia toimia käyttöön. Terrorismiasiantuntijatkin sanovat että aika usein, miten hyödytöntä on verkostosivu, verkkosivuja sulkea. Että tämä on oikea tapa torjua radikalisoitumista. Sitten pitkällä aikavälillä viittaa siihen, mitä RAN edustaja totesi, että puuttua perimmäisiin syihin, kuten Rova Gomez totesi, ettei lyhyen aikavälin vastauksia vain ja vääriä vastauksia tarjota. Muistaa, että internet ja siellä oleva sisältö on väylä radikalisoitumiseen. Radikalisoitumisen syyt ovat varmasti paljon syvemmällä. Ehkä siinä varmasti meidän kaikkien on syytä tehdä työtä, että, että olisi vaarallista mukaan puolustaa meidän yhteiskuntamalliamme. Ähm, Alexander Ritzman. Ja sitten Alexander Ritzman. Ihan näihin kysymyksiin vastaukset. Kiitos. Tässä oli useampi kysymys. Ravon Gomez, rooli. Hän saattaa olla avainasema radikalisoinnin vähentämisessä. Joskus ovat osa syytä. Joten yksilön näkökulma on olennaista, mutta tuen lähestymistapa. On meillä hienoja verkkoja, jotka tukevat keskittyvät perheisiin, siskoihin, veliin. Hallinnon ja pitäisi olla mukana viesteissä. Ei pitäisi määritellä viestin sisältöä, eikä ne pitäisi olla viestin viejiä. Uskotus on olennaista. Jos joku etsi e- terrorista sisältöä, ei valtion pitäisi sanoa tällä tavalla tiellä. He tietävät jo, Tämä Yhdysvalloissa julkinen sektori on liikaa mukana tässä työssä. Sitä pitää miettiä. Ongelman koko. Kyllä ei ole koon kanssa ongelmaa, vaan koon kasvan vauhdin kanssa. Täällä on polarisointia oikeassa tukee vähän enemmän väkivaltaa. Vasemmistolla on erittäin heikkoa vähemmän organisoitumista kuin oikeasta vahvistamalla salafistit jotka alkavat olla aktiivisempia oikeassa sanoa omille ryhmille ja yleisölle, että muslimit valtavat yhteiskunnan salafistit sanoo seuraajilleen, että yhteiskunta syrjättää heitä, ja joutuvat ehkä lähtemään. Joka sama narratiivi ja tämä radikalisoitumisen kehän ongelma. Asia, ryhmät tukevat toisiaan ja käyttävät toisen polttoaineena. Rauva Sippel painotti kouluja ja kansalaiskasvatuksen merkitystä. Meillä on tämä käsikirja, neljä op, opettajakäsikirjaa. Opettajalla on hankala tilanne kouluissa. Joskus saavat apua, joskus ei ole kauhean käytännöllistä. Paljon enemmän täytyy tehdä ehkäisyn alueella. La Depre painotti vapauden ja, ja ehkäisemisen tasapainoa. Johonkin ongelmiin on teknisiä ratkaisuja, ei puututa tiliin, vaan sisältöä. On Eclipse-algoritmi esimerkiksi ääriliikkeet projektista, joka tarttuu vain videoihin ja kuviin, josta on sovittu, että ne ovat äärimmäisen väkivaltaisia. Tässä komiteahan kuuluu kansallisvapausaktivisteja ja hallituksia kansallisyhteisöä keskittyä siihen yhteen prosenttiin pahimmista pahimpaan, jota postataan aina uudelleen ja levitetään teknisiä ratkaisuja poistaa tämä sieltä verkosta, semmoiselle harmaista alueesta, semmoisen sysimustista alueesta. Painotan, että e on yksi vaihtoehto ja erittäin tärkeä sellainen. Kiitoksia kovasti. Erinomaista kiitän kaikkia alusta ja laadukkaista alustuksista. Google, Iru, Charme ja Kim. Hyvä, että nyt on tullut lisää jäseniäkin, koska meillä on ollut niin laadukas paneeli. Ja hyvä, että on laajempi yleisökin sitten. Ja nyt Vaihdetaan paneelia pitemmittä puheita. Kiitos puhujille. Thank you very much. And uh, as we change the panel, colleagues... Ja kun paneelia tässä vaihdetaan, niin minä esittelen seuraavat puhujat. Säästetään vähän aikaa siinäkin. Eli Rovadatin mietinnössä suuri osa oli osoitettu radikalisoitumisen ehkäisyyn ja torjuntaan vankiloissa ja oikeusjärjestelmässä. Ensimmäinen vieraamme, ihan minne vain voitte istua, niin kyltti vaihtuu. Me vaihdamme kyllä kyltit. As the speakers are, are settled down, I'm going... Kun täällä puhujat nyt asettuvat paikoilleen, esittelen ensimmäisen vieraamme paneelissa Joana van Nieuwkerk Eurojustista. Tämä on varsin mielenkiintoista kuulla häneltä, mitä kansallista kokemusta on, mitä hyviä käytäntöjä Eurojust on kerännyt radikalisoitumista torjuttaessa oikeusjärjestelmässämme. Eli oikeusjärjestelmä on ensin tässä esillä. No nyt ikävä kyllä kollegoa lähtee, mutta pyydän, että hiljaa ja häiritsemättä. Okay, to start, Mr. Newkirk. So please go ahead. Thank you. Uh, good afternoon and thank you very much for... Hyvää iltapäivää ja oikein paljon kiitoksia siitä, että kutsutte Eurojustin tähän tärkeään tapahtumaan ja mielelläni kerron teille ajatuksistamme I think our guests are chatting, I'm sorry, and phones are going off, but uh, I think it's Mr. Herra De Plain puhelin taitaa olla. This chaotic... Se näin kaoottista yleensä ole, vieraat. Mä Aloittakaa uudelleen, olen kovasti pahoillani. Olkaapa hyvä. Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, kiitoksia kutsusta tähän yhteisen kokoukseen keskustelemaan tästä oikeudellisesta ulottuvuudesta ja oikeuslaitoksen ja järjestelmän roolista radikalisoitumisen vastaisessa taistelussa. Eurojustin rooli on tunnustettu parlamentin päätöslauselmassa. Kiitokset siitä teille. Päätöslauselmassa ne korostetaan sitä, miten tärkeää oikeusalan yhteistyöllä on jäsenvaltioiden ja Eurojustin välillä. Yhtä lailla siinä korostetaan, miten tärkeänä pidetään oikeuslaitosten välistä tietojen vaihtoa silloin, kun terrorismia ja radikalisoitumista vastaan taistellaan. Haluamme kiittää teitä siitä, että Eurojustin mandaattia on vahvistamassa ja varoja on annettu tarkoitus antaa enemmän, jotta tulevina vuosina meidän työskentelykapasiteettia me voidaan vahvistaa tehtävien määrä kasvaa jatkuvasti. Meillä on 54 terrorismiin liittyviä juttuja vireillä. Ne, 14 niitä oli vuonna 2014, eli kasvu on suurta. Ja nämä luvut eivät osoita, kuinka hankalista tapauksista on kyse. Eli nämä juridiset ja käytäntöön liittyvät ongelmat, joihin kansallisen tason viranomaiset ovat törmänneet, ja Eurojust yrittää vain auttaa heitä, jotta koordinointi nopeutuisi oikeusalalla ongelmien ratkaisemiseksi tutkintatoimien aikana. Tut- ristiriita toimivaltuuksien osalta etsitä kuulutukset, yhteiset toimintapäivät, joita Eurojustin koordinointikeskus koordinoi. Tämäkin mainitaan parlamentin päätöslauselmassa. Eli me todellakin kaipaamme nyt tätä vahvistusta. Mitä tulee tiedonvaihtoon oikeuslaitostasolla, niin olette varmaankin tietoisia, että vuodesta 2005 alkaen Eurojust on saanut mandaatin kerätä tietoa kaikista tutkimuksista, syytteelle panosta ja terroristien tuomioista tai siitä, minkälaisia linkkejä erilaisten juttujen välillä on olemassa pidätysmääräyksistä ja muista. Nämä tiedot on välitetty Eurojustille. Vuonna 2014 vain 30 ilmoitusta annettiin syttisepanon liittyen, mutta tänä vuonna luku on jo yli 100. Ja tämä pätee myöskin tuomioihin. Eli meillä on selkeä näkemys sen suhteen, miten, mikä on tämänhetkinen tutkimus, äh, tutkintatilanne ja tuomiotilanne kansallisella tasolla silloin, kun puhutaan terroristien aiheuttamista ongelmista. Ja neuvosto, sai, neuvosto antoi vuonna 2015 Eurojustille laajemmat toimintamahdollisuudet tarkastella muun muassa sitä, että panevatko tuomioistuimet vaihtoehtoiset rangaistukset täytäntöön, niin mitä käytännössä silloin tehdään. Onko käytetty näitä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, jos kyllä, niin toimivatko ne? Ja me yritämme tällä tavalla omalta osaltamme osallistua tähän vierastaistelijoiden vastaisen taisteluun. Eli me katsomme näitä tuomioita ja me olemme panneet merkille, että vaihtoehtoja vankeudellekin löytyy, niitä on langetettu vanke rangaistuksena. Aikaisemmin käytettiin vain vankeusrangaistusta, mutta nyt tuomioistuimet pyrkivät myöskin antamaan ikään kuin valvontarangaistuksia tai vastavalaisia rangaistuksia. Ja tuomioistuin myöskin ilmoittaa, minkälaisia radikalisoitumisen ohjelmia tuomitun on noudatettava ja myöskin, että mihin tällä ohjelmalla pyritään. Eli tarkoituksena ei ole vain ainoastaan puuttua tähän väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Tuomioistuimet ovat ilmoittaneet muun muassa, että me haluamme, että tällä ohjelmalla kiinnitetään huomiota muun muassa uskonnollisiin seikkoihin, ideologioihin, uskomuksiin. Pyydetään, että juuri nämä tuomitut kertoisivat islamin uskon liittyvistä väärin tulkinnoista. jo kymmenen vuotta sitten jokaisesta maasta löytyy yhteishenkilöitä, terrorismin eris, erikoistuneita tuomareita. He briefaavat Eurojustia päi- säännöllisesti ja kertovat meille, minkälaisia ongelmia, lain, lainsäädäntöön liittyviä ongelmia on, mitä hyviä käytänteitä on löytynyt. Kerrotaan myöskin trendeistä ja vuodesta 2013 alkaen olemme keskustelleet oikeuslaitokselle tärkeästä asiasta, eli radikalisoitumisen vastaisesta toiminnasta. Ensinnäkin olemme keskustelleet, mitä tarkoittaa deradikalisoituminen. Onko teitse mahdollista puuttua radikalisoitumisen vastaiseen taisteluun? ei ole olemassa tuomioistuin päätöksiä, jossa sanotaan suoraan, että tämä on äh, deratikalisoitumisohjelma. Ja yhtä lailla on tärkeää määritellä sanat tarkkaan, eli mitä radikalisoituminen tarkoittaa tai siitä luopuminen. Yhtä lailla me tarkastelemme sitä, että voidaanko terroristitapauksissa vankeusrangaistuksille vaihtoehtoja tarjota. Useimmiten kyse on vain ainoastaan vankeusrangaistusmahdollisuudesta ja katsomme myöskin, että missä vaiheessa tutkintaa tuomari voi päättää, että tällaista vaihtoehtoa käytetään radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Eli milloin tällainen vaihtoehtoinen rangaistusmuoto voisi olla paikallaan. Yhtä lailla me katsomme myöskin naisia, alaikäisiä lapsia, analysoimme näitä tietoja ja naiset ja yhä useammat naiset ja tytöt siirtyvät Syyriaan, mutta asia on tulkittu eri maissa eri tavalla ja se on johtanut erilaisiin tuomioihin eri maissa. Ja me katsomme myöskin näitä riskinarviointivälineitä. Oikeuslaitoksen täytyy tietenkin tehdä oman päätöksensä rikoksen pohjalta ja huomioiden se uhka, joka syntyy rikoksen tekijän toimesta. Ja jäsenvaltiossa on nähtävissä sellainen suuntaus, että on olemassa vähemmän vaarallisia, vaarallisia, erittäin vaarallisia rikollisia. Ja riskitason arvioinnissa paras menetelmä on tiivis yhteistyö oikeusviranomaisten, poliisiviranomaisten, sosiaalityöntekijöiden ja muiden välillä. Eurojustin tarkoituksena on tehdä myöskin tiivistä yhteistyötä ECTC ja Europolin kanssa. Myöskin turvallisuusagendassa näin perään kuulutetaan, eli Eurojustissa nyt paraikaa pohditaan sitä, että minkälaisiin toimiin on ryhdyttävä, jotta voimme tehdä tiivimpää yhteistyötä ECTCn kanssa. Ja me olemme tyytyväisiä siihen, että keskustelu palaavista tais, vierastaistelijoista huomioi myöskin Eurojustin keskeisen roolin. Tässäpä oma alustukseni ja mielelläni pyrin vastaamaan mahdollisesti esille tuleviin kysymyksiin. Tästä kysymyksiä herää. Tämä on aina ytimessä, kun ajatellaan, mitä eroja on jäsenvaltioiden kesken eri oikeusjärjestelmät kohtelevat jopa vierastaistele käsitettä eri tavalla. On vapautuksia ehdonalaista tai tuomioita, se on iso asia. Kiitoksia. Ja sitten pitemmittä puhetta Steffen Nielsen, moni on kuullut varmasti Orhusin hankkeesta, se on hyvin tunnettu. Orhus on Tanskassa, hän Itä-Jytlandissa – no lausun vähän englanniksi tämän Itä-Jutlannin poliisissa toimii. Tämä liittyy radikalismista luopumiseen nuorten parissa, kuten tiedetään. Kiitos, että tulitte ja tervetuloa. Kerrotte vähän radikalismin luopumishanke. Kiitoksia kutsusta. Joku Örello sulla. Kiitos. Me työskentelemme kentällä Aloitimme 2007, sain työpaikan kansallisessa poliisissa, tartumme radikalisoitumiseen ja väkivaltaiseen politiikkaan. Me nopeasti päätimme määritellä radikalisoitumisen rikoksen riskinä, että voisimme käyttää kaikkia keinoja, millä vaihtaa informaatiota useamman viraston kesken – haluamme käyttää olemassa olevia rikoksen määrittelyä, emme halua keksiä mitään uutta. Antaisimme kuvan siitä, mistä me puhumme. Meidän poliisipiirissä on 550 000 ihmistä poliisipiirissä. Ja Orhusin väestö on 30 000, se on isoin näistä piiristä. Orhus on Tanskan tosi suurin kaupunki ja meillä on eh, noin 10 000 ihmistä, jotka ovat tässä köyhimmillä alueilla. Kokemus perustuu noin 400 raporttiin viimeisen neljän vuoden aikana. Vuosi 2007 laskeen noin 600 raporttia, lähinnä islamisteja, oikeista radikaaleja, vain kaksi vasemmista ja Me olemme suunnilleen päässä eroon oikeasta radikalismista. Ainakin se uinuu nyt. Ja kun oikeastaan vasemmista rokkilla toisiaan, ei sitten ole seurauksena ollut vasemmistoakaan. Usein me käytämme neuvontaa keinona. Asiantuntijat äh, antavat neuvoja sosiaalityöntekijöille. Käytämme olemassa olevaa sosiaali järjestelmää ja poliisia var- ehkäisemisen keinoin. 28 ihmistä on ollut tässä mentoriohjelmassa. Ja me testasimme sitä Erasmus-varoilla 2008-2009 lopulla. Tällä hetkellä yhdeksällä henkilöllä on mentori. Syyrian lähten, vapaaehtoisesti lähteneiden tilanne Orhusista 36 ihmistä joulukuussa 2012 lähtien on lähtenyt. Syyrian kahdeksan on kuollut, raporttien mukaan 18 palannut ja kymmenen on yhä Syyristä ja Irakissa. Tanskan kansalaisia erilaisia etnisiä taustoja, ei mitään yhtä etnisyyttä, joka olisi päällimmäisenä ja neljä näistä se kiinnostaa. Meillä on uusi haaste, kasvava haaste. ISIS perääntyy. Pari kuukautta sitten 12 kuulta. kuusi Yksi on kuollut lisää. Perheet, äidit ja heitä täytyy tukea poismenon vuoksi sosiaalipalveluiden kautta, mutta myöskin radikaalisemmin ehkäisemisen tarkoituksessa, että perheet, siskot, veljet eivät radikalisoituisi. Orhosimalli perustuu tähän e- ennaltaehkäisy kolmia, Ja, ja kohderyhmä pärjää omillaan, pieni osa äh, tarvitsee tukea ja sitten hyvin pieni osa tarvitsee interventiota. Meillä on ollut paljon voimannuttavaa työtä. Pyrimme eh, luomaan radikalisoitumisen sietoa, vastustusta koulussa, koulutusjärjestelmässä. Meillä oli tietoisuuden lisäämistä kaikki niiden parissa, jotka työskentelevät eturintamalla. mistä täytyy tehtävistä saavat tukea ja neuvontaa. Ja tavoitteena on, että käytämme olemassa olevia järjestelmiä mahdollisimman paljon. Meillä on seminaareja ihmisille, jotka toimivat äh, tällaisissa ammateissa, ja meillä on julkisia tapaamisia. Tämä on lähinnä sosiaalipalveluita, mutta meillä on tämän infopiste vähän samalla lailla kuin Amsterdamissa – informaatiopisteessä tiedon, välittää sen, valhetaimiset mentorointiin, perheverkkoihin. Nämä ovat itseapuryhmiä, joita tuetaan sosiaalipalveluiden toimilla, jotka ympäröivät tätä. Meillä on screenausta, riskinarviointia, ja sitten on Syyrian lähteneet ja tämä poistumisohjelma, exit-ohjelma, jota tuolla täytyy radikalisoi, deradikalisoitua. Meillä on pehmeitä tavoitteita, mitä vähemmän radikalisoitumista, sitä enemmän pyrimme siihen, että ihmiset etääntyvät. Mutta kovallinen kavereiden kanssa mä lähestymme samaan kuin äh, niiden ihmisten tapauksia, jotka jättävät järjestäytyneen rikollisuuden – sen radikalisoitumisen vähentämistä. Sitten olkoon yhteistyö kansallinen tuki puhelinnumero Köpenhaminassa. Meillä on verkko radikaalisen kanssa puitteita ja työtä. Me tuemme kaikkea verkkoradikalisaatioon vähentämiseen liittyvää työtä mutta me koemme, että väkivaltaiset sen äärimmäisyystoimintaa radikalisoituma tahtuu ihmisten keskuudessa ja nämä verkkoalustat ovat välineitä eivätkä välttämättä syitä. Me työskentelemme kovasti perheiden radikalisoitumisen parissa. Meillä on tapauksia, jossa perhe on kasvattanut lapsia taistelijaksi mujahidiniksi. Me myöskin olemme yhteistyössä Tanskan kanssa ja Kööpenhaminan yliopiston kanssa. Olemme osa RAN-verkostoa ja vahvat kaupungit verkostoa. Ja käytännössä kentällä tämä infopiste, siellä me teemme arvioinnin, riskinarvioinnit, saamme tietoa ihmisiltä, jotka ovat saaneet tietoisuusbriefauksia, koulut, vankilat, sosiaalipalvelut, nuorisokerhot, kansalaisjärjestöt, katotyöntekijät, perheverkostot, tällaiset kansalaiset. Perheet ovat merkittävä tekijä kun me pyrimme ehkäisemään ihmisten syrjään lähdön, oltava vuoropuheluun, paikallisen salafisti, salafin moskeja kanssa ne menivät. Ja meillä oli myös perheverkossa ihmisillä, jotka ovat sukuihmisillä, jotka lähtivät syrjään. Ja tämä voimannutti vanhemmat menemään moskejaan ja, ja painostivat moskejan asennetta, että he tuotaan isistä ja että lähdetään Syyriaan oman jihadin vuoksi. Me pyrimme auttamaan ihmisiä. Tämä oli sivutulos. Perheet ovat olennaisia. Infopiste voi tukea, voi saada tukea asiantuntijalta ja kaksi kunnan johtajaa ja poliisin tukena voimme käyttää ihmisiä neuvontapalveluihin, mentorointiin, sosiaalipalveluihin, tähän exit-ohjelmaan. Ja meillä on myös tapauskohtaista psykiatrista apua. Meillä on transkulttuurinen psykologiakeskus. En tiedä mitä se on, mutta se toimii. Ollaan kymmenen vuoden aikana, interventio on täytyy olla monen toimijan. Poliisi- ja sosiaalipalvelut palvelut eivät yksin voi tehdä. Kaikella on omat piirteet. Poliisit tekee riskiarvionsa ja sosiaalipalvelut toimivat hyvin parhaimmillaan omalla alueella uudelleen integroinnissa. Päätät olla joustavia. Hän täytyy taskella sellaisten ihmisten kanssa, jossa on radikalisoituminen vaarana, ja sitten ihmiset, jotka ovat radikalisoituneet, ja sitten ne, jotka ovat väkivaltaisia. Ja sitten käsitellä ihmisiä, jotka ovat saaneet terrorismituomion, haluavat tai eivät. Tämä vapaaehtoista meillä ei ole ketään, jolle tämä olisi esimerkiksi ehdollisen tuomion tai valvonnan ehto. Näin me näemme itsemme tässä kokonaiskuvassa. Meillä on tiedustelu ja valvonta, tiedustelupalvelut, tiedustelu ja ehkäisy pidättäminen, poliisit ja sitten on ehkäisy. Poliisi, kansalliset ja paikalliset viranomaiset, kansalaisyhteiskunta. Näitä on kovasti kritikoita kotona ja kansallisestikin. kansainvälisesti, että me olemme vaihtoehto rankaus mutta Emme me näe asiaa näin. Me näemme, me olemme kolmas välttämättä jalkaa radikalisoitumisen ehkäisyssä. Kiitoksia kovasti, että tänne matkasitte. Oli hyvä kuulla tästä hankkeesta. Kiitoksia kovasti. Tässä haluaisin kiittää myös niitä jäseniä, jotka vielä ovat täällä olleet näin pitkään tähän aikaan iltapäivää. Alustukset aiemmin ja nyt ovat todella korkealuokkaisia, eli kiitos siitä, että jäitte kuuntelemaan. Herra Kerkhoff puhuu lopussa, hän käsitellyt äsken, mutta kiitos, että täällä vielä olette puhumassa lopussa. Hän on vielä yksi puhuja, jota kuulemme, Robert Rell, Ranista hänkin Ranin pitkäaikainen jäsen hänkin puhutte siitä, miten ihmisiä voidaan poistaa radikalismin ajatuksista. Tervetuloa. Thank you very much uh, for inviting me to the... Kiitoksia kovasti, että kutsuitte. Hauska olla täällä. Teidän parissaan olen Robert Örel. Olen käytännön työntekijä me pyrimme auttamaan ihmisiä jättämään radikalismin. 13 vuotta olen tehnyt Exit Sweden-järjestön parissa. Se tukee ihmisiä, jotka haluavat luopua uusnatsiryhmistä ja järjestön rikollisuuden ryhmistä. Minä esittelen täällä työtä RANin parista, RAN Exit-työryhmästä itse asiassa. RAN Exitin tarkoituksena on löytää sellaisia käytännön työntekijöitä EU-sta, jotka jo tekevät työtä ja olisivat kiinnostuneita saamaan aikaan tällaista exit-työstä. Siinä riittää haastetta. Se nimittäin merkitsee sitä, että nämä ihmiset haluavat olla tekemisissä väkivaltaisten ääriliikkeiden ihmisten kanssa. Sehän on epätavallista. Aluksi kävisin läpi vähän haasteita ja suuntauksia, Eli viimeisen viiden vuoden aikana Euroopan yli on ollut paljon tapaamisia kourallisessa jossa on kutsuttu käytännön ihmisiä lähes kaikista jäsenvaltioista kuuntelemaan heidän käytännön työstään, suosituksistaan ja haasteistaan, jotta selvitettäisiin, mikä on olennaisinta exit-työssä. Jotkut suuntaukset ja haasteet tässä liittyvät lähinnä siihen, että ei vain tehdä työtä käytännön tasolla, tasolla pienessä kansalaisjärjestössä paikallisella tasolla, vaan että tämä nostetaan koko yhteiskunnan tasolle, koska siihen se täytyy myös liittää. Miten kiinnostunut yhteiskunta on auttamaan ihmisiään luopumaan väkivaltaisista ryhmistä. Jos ajatellaan väkivaltaisia äärioikeistoliikkeitä tai islamistiliikkeitä, joskus joissain tapauksissa myös äärivasemmistoliikkeet, antavat kyllä haastetta. Aikaisemmin täällä mainittiin tästä suuntauksesta. Tilanne on nyt ehkä Irakissa, Syyriassa muuttumaan päin. Yhä enemmän on ihmisiä tulossa takaisin. Miten käsitellä heitä? Miten arvioida heidän halukkuutta muuttua tai olla muuttumatta. Valtavasti on kysyntää sekä määrällisesti, eli tarvitaan enemmän ihmisiä, jotka tässä työssä tekevät työtä kasvatusten ihmisten kanssa näissä ryhmissä, mutta kysyntää on muutenkin laadullisesti, jos ei tiedä mitä tekee, siitä saattaa olla vahinkoa. Ajatellaan, mitä vaikutuksia sillä toivoisi olevan. Meidän täytyy miettiä myös enemmän tuloksia. Kehotan todellakin arvioimaan yliopistoväkeäkin paneutumaan tämän tyyppisiin ohjelmiin. Tässä suuntaukset ja haasteet, joita RAN Exitin parissa on nähty viime vuosien aikana kaikkien käytännön toimijoiden parissa. Seuraava dia, kiitos. käynyt läpi joitakin perusperiaatteita, joita meidän mielestämme tarvitaan exit-työssä. Tämä vaikuttaa olevan aika yleistä käytännön parissa. Ensinnäkin, vaikka on erilaisia ideologioita, on yleensä samanlaisesta polusta kyse, kun päädytään näihin ryhmiin ja myös minkälaista tukea tarvitsee, kun luopuu. Väkivaltaiset ääriliikkeet ovat ristiriidassa yhteiskunnan kanssa, eivät luota yhteiskuntaan, hallitukseen, eri viranomaisiin. Eli haasteena onkin kytkeä yksilöt, jotka apua tarvitsevat tähän luottamuspulaan. Vielä yksi tärkeä kysymys on prosessin omiminen, jotta se olisi tehokasta. Yleensä kutsumme heitä asiakkaiksi. Exit-työssä asiakkaiden täytyy omia prosessiin. Ei ihmistä voi panna aasta ööhön tällaiselle ohjelmalle ja toivotaan, että sitten loppuihin kaikki hyvän. Heidän täytyy motivoida niin, että käy läpi eri vaiheet, aktiivisesti osallistua prosessiin. Luottamus on tärkeä sana psykoterapian tai sosiaalityön parissa työskenteleville se ei ole mikään yllätys, että tarvitaan ihmisille uusia näkymiä. Alexander puhui tästä enemmänkin, mutta uskottavuuskin liittyy myös luottamukseen. Jos haluaa luottamusta luoda, niin tarvitaan myös uskottavuutta toiminnassa. Ja näin voidaan auttaa ihmisiä luopumaan. Tämän täytyy perustua selkeän analyysiin tilanteesta – minkälaisista tapauksista on kyse. Nuoren kohdalla se on ehkä vähän erilaista, joka on juuri liittynyt tai joka on yli 40-vuotias ja hänellä on perhettä joutuu tai pyrkii luopumaan. Me tarvitsemme hyvin räätälöityä analyysiä kunkin tilanteessa. Luottamuksellisuutta tarvitaan myös väkivaltaisten ääriliikkeiden ympäristössä on paljon vainoharhaisuutta. He eivät luota toisiinsa, paitsi oman ympäristönsä, ja eivät ainakaan usko ja luota ihmisiin, joiden pitäisi auttaa heitä luopumaan. Eli tässä täytyy myös luottamuksellista työtä, ettei tietoa vuoda ihmisistä, jotka ovat ohjelman parissa. Ei altiseta heitä viestimillä, jos eivät sitä halua itse. Eli täytyy olla tässä tiukkana. Tämä lähettää viestiä muillekin, minkälaista työtä me oikein teemme Exit Ranissa, jos tietoa vuotaa tai ei. Ja tämä oikeastaan johtaa seuraavaan turvalliseen ympäristöön niin, että joku pystyy siinä muutoksen saamaan aikaan, kun tulee väkivaltaisena äärikeen parista ja palaa yhteiskuntaan niin se on aika pitkä matka. Se vaatii toisenlaista asennoitumista ja ilmapiiriä verrattuna heidän ryhmiinsä. Että on turvallinen ympäristö, jossa voin koetella ajatuksia, kyseenalaistaa ne. Siihen menee joskus aikaa. Se on yksi tärkeä periaate. Ja sitten exit-työntekijä, minkä tyyppisiä meillä on exit-työssä. Yleensä kahdenlaisia ammatillisesti koulutettuja terapisteja, psykologeja, mielenterveysalan työntekijöitä tai sellaisia, joilla on omaa kokemusta, siis entisiä jäseniä ääriliikkeistä, he ovat siirtyneet toiselle puolelle selvästi, voivat käyttää kokemusta rakentavasti muita auttaakseen. Nämä ovat hyviä kyllä usein tehokkaita, mutta me tarvitsemme myös ammattiväen tukea Vielä palaisin nyt aikaisempaan keskusteluun tai kysymykseen edellisestä paneelista. Minkä, minkä asioiden parissa me työtä teemme Exitissä? Kun istun pöydän ääreen jonkun kanssa puhun ideologiasta ja pyrin torjumaan niitä sanomat ovat väärässä ja kumoamaan heidän ajatuksensa. Ei oikeastaan. Se ei oikeastaan yleensä johda toivottuun muutokseen näissä ympäristöissä nimittäin. Sinut on ohjelmoitu jo takuinkin, sinua on väärinkäytetty ja sinun pitää välittömästi vastata kritiikkiin omalla repertuaarillaan, joka on tavallista näissä ympäristöissä. Avainasemassa on puuttua henkilökohtaisiin asioihin. Kuka tämä oikein on? Minkä tyyppisessä tilanteessa hän elää? Mitä voitaisiin vahvistaa? myönteisiä puolia ja tekijöitä hänen persoonallisuudessaan ja henkilösuhteissaan. Perheet, ystävät, yhteisöaika rientää niin näköjään. Ne täytyy saada mukaan. Kuulimme tuosta, Se on olennaista. Ellemme sitten halua, että perheenjäsenetkin radikalisoituvat. Mutta täytyy miettiä yhteiskuntaakin. Tämä oikeastaan on yksi niistä olennaisimmista asioista – minkä tyyppistä yhteiskuntaa me haluamme. Ja entäpä nämä ihmiset näistä ryhmistä, miten me saamme heidät takaisin? Kaksi viimeistä diaa, 20 sekuntia, vaikka yliajan ehkä menee. Eli tässä ehkä komission 2009 Tukholman ohjelma sanotaan, että kansalaisjärjestöjä osuus on avainasemassa, kun ajatellaan exit-työtä. Tämä johtuu siitä, että me olemme hallituksista riippumattomia toimijoita, on paljon helpompi saada aikaluottamusta, luoda suhde ihmisten kanssa. Ja sitten kaksi sekuntia seuraavaa diata varten sitten minä lopetan. Mutta kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestö eivät yksin pärjää. Tässä tarvitaan sen valtioissa tekemään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Heidät täytyy saada mukaan, jotta voidaan lähettää oikeita viestejä, mutta myös rahoituksen takia, yhteistyön takia, että ollaan yhteydessä erilaisiin viranomaisiin. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti teille kaikille kolmelle tekemästä nyt työstä. Onko kysyttävää? Anna Gomes. In particular to... Eurojustin edustajalle Seuraavalainen kysymys vankiloihin liittyen ja työskentely vankiloissa radikalismin vastaisessa taistelussa. Onko pyritty tarkistamaan imamit ja varmistamaan, että että ovatko he yhteydessä vankeihin. Olen kuullut, että useimmissa jäsenvaltioissa imamit voivat tulla vaikkapa Saudi-Arabiasta asti keskustelemaan mahdollisen radikalisoitumisen kohderyhmän kanssa, ja se on melkoinen ongelma. Ja toinen kysymys. Olen erittäin kiitollinen muillekin alustajille ja kysyisin, kuinka monet kaupungit toimivat kuten Orhus? Kuinka monilla kaupungeilla on rahaa tällaiseen ja ylipäätään toimintamahdollisuuksia, asiantuntemusta strategisesti katsottuna, mutta tämä rahoitus, onko sellaista tarjolla muualla? Silloinhan säästötoimenpiteet kirpaisevat, jos rahaa ei tällaisena ole tarjolla. Herra Becker. Uh, uh, thank you, And, uh, Kiitos puheenjohtaja. Jatkan englanniksi. Haluaisinkin seuraavan Newkirkiltä poliisiyhteistyön ja tiedustelupalveluiden yhteistyön merkityksestä. Mainitsitte sen. Tiedän, että ette kerro, mitkä jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet tässä yhteistyössä. Ja siksi muotoilla kysymyksen näin. Mitä voi tehdä tämän yhteistyön parantamiseksi, joka on perustavaa työn menestyksen kannalta? Kiitoksia sitten pikaisesti rouva Fanny Newkirkille No, ilmeisesti teille nyt tulivat kaikki kysymykset. Tiedättekö miksi ehkä Eurojust on ihan mielenkiintoinen, miten, ja tämä on kysymykseni muuten ihan nopeasti, miten vieras taistelijat hoidatte oikeuslaitoksessa? Se on mielenkiintoinen aihe. Se kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Täällä on pari tuomariakin meppien parissa. Tämä on toki kansallista toimivaltaa, mutta teillä on rajat ylittävä tilanne käsissä nyt koskee useita maita, hyvin radikalisoituneita, vaarallisia ihmisiä, mutta idealistisiakin ihmisiä, tohtoreita, jotka palaavat, haluavat tehdä jotain hyvää, menevät sinne Aleppoon ehkä. Nopea kysymykseni on, annetteko minkälaista ohjausta siitä, minkälaista tuomiopolitiikkaa pitäisi jossain jäsenvaltiossa tehdä, vai onko se ihan mahdotonta, mutkikasta. Jätetäänkö se jäten jäsenvaltioille vai onko mikälaista rajat ylittävää toimivaltaa tai edes hyvää käytäntöä olemassa eurojustissa? Minä pidän sitä mutkikkaana. Tässä on ehkä jonkinlainen puute ja se on kysymykseni. Joko vapautetaan idealistiset tohtorit, jotka ovat Aleppossa tehneet, tai sitten on kyse hyvin vaarallisista yksilöistä, jotka uinuvat meidän kaupungeissamme, jo osaavat tappaa ihmisiä. Se on aika ainutlaatuinen tilanne. Mitä Eurojust tekee? En nyt halua pitkää vastausta. Mutta jos pidätte näpit irti, niin olkoon niin. Mut... Ähm. I will start, uh, with the first question. Aloitan ensimmäisestä kysymyksestä, joka käsittelee vankiloita. Hörjöstissä keskustelemme siitä, miten työskennellä vankiloista ja tiedämme, että jossakin valtiossa on imaameja mukana. Valitettavasti meillä ei ole yksityiskohtaista tietoa, mistä he tulevat. Voin kysyä tätä kansallisilta viranomaisilta – me tarvitaan lisätietoa. Kuulemme, että imaamien osuus vankiloissa tapahtuvaan radikalisointiin on, on, sitä tapahtuu. Sitten toinen kysymys on yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa. Mainitsin sen. Se on ratkaisevaa. Valitettavasti mandaatti ei ole sanoa, että joku toimii tai ei jossain jäsenvaltiossa. eurojäästä painottaa sitä, että kaikki tasot täytyy saada mukaan. Tiedonvaihto, riskin arvioinnit, kaikkien näiden toimijoiden yhteistyö on olennaista. Muuten kuva jää vajavaiseksi meidän täytyy taistella monen osaajan kanssa. Siihen Euroopas pyrkii. Sitä me aina alleviivaamme. Kolmas kysymys. Monimutkainen kysymys. Vaikea vastaus. Euroopan mandaatti ei ole antaa ohjeita rangaistusten suhteen. Jokainen tapaus on erilainen, jokainen juttu arvioidaan omien ansioiden mukaan. Eurojustissa pidämme huolta, että kun meidän tukea tarvitaan oikeusyhteistyötä varten, kun näyttää täytyy siirtää yhdestä toiseen, kun eurooppalainen pidätysmääräys täytyy täytäntöön panna tässä jäsenvaltiossa – voimme nopeuttaa tätä, kuten nyt järjestämme yhteisiä toimintapäiviä tai tutkinta tapahtumia eri maissa. Teemme etsintöjä useammassa maassa yhtä aikaa, etsimme näyttöä, että teemme takavarikkoja euro, josta voi auttaa. On paljon tapauksia, joissa ilman eurojustin tukea ei oltaisi pärjätty. Totta, että tämä on monimutkaista. Siksi mainitsin kansallisten terrorismin erikoistuneiden tutk- syyttäjän verkoston, koska toistuvasti olemme todenneet, tarvitsemme tällaisia verkostoja rikollisverkostoja vastaan toimimiseksi, kun helpottamme tiedonvaihtoa. Syyttäjät yhdessä maissa voivat oppia, minkälaisia argumentteja, minkälaisia ongelmia eri jutuissa on. Rekrytointiverkostot vierastaistelijoiden lisäksi, miten siis voidaan osoittaa, että organisaatio on terroriorganisaatio, rekrytointiverkosto on osa sitä. Nämä parhaat käytänteet autot jäsenvaltioita oppivat toisiltaan. Stefan Nielsen, Anna Koomes kysyi muista Orhus-hankkeista, tuskinpa niitä löytyy. No, Tanskan hallitus yrittää käyttää meidän malliamme tykönään eri poliisipiireissä ja kunnissa eri tasoilla tarpeen mukaan, koska ongelmathan eivät ole kaikkialla samat, mutta sitä tehdään kansallinen malli joten sosiaaliasiain ministeriö haluaisivat sanoa, että tämä olisi siis tanskalainen malli, mutta pikkuhiljaa siitä on muotoutumassa sellainen. Ja sitten tämä rahoituksen liittyvä kysymys. Meidän vanha malli on ainakin Tanskan mittakaavassa halpa, 800 000 euroa. Sitten saamme hiukan lisää rahoitusta, noin miljoona kaiken kaikkiaan ja laajassa sosiaalipalvelujärjestelmässä tämä on vain pisara meressä, joten suhteellisen halpa järjestelmä on kyseessä. Kiitoksia kovasti nyt taika rientää. En halua menettää muita jäseniä, muutama on jäänyt. Herra de Kork on ollut kovin kärsivällinen, kuunnellut kaikki keskustelut, hyvä niin, koska hän on osa näitä ponnisteluja tässä mutkikkaassa, hankalassa tilanteessa radikalisoitumisessa. Se kattaa niin monia aloja. Meillä on monia asioita. Olisi hyvä saada vähän johdonmukaisuutta. Hyvä, että hän täällä on ollut kuuntelemassa. Tämä näkee, mitä parametissakin yritetään tehdä turvallisuusunionissa ja panna palasia yhteen Eli näillä sanoilla pyydän häntä puhumaan. Ehkä hän voi lyhyesti jotain lausua. Ehkä Jill sieltäkin käsi voi puhua. Säästetään aikaa. Sopiiko? Eli hän on terrorismin vastainen koordinaattori. Vai haluatko tulla tänne? Yes, okay. Uh, yeah, please, go ahead. Okay. Um, I'll be short because it's... Puhun lyhyesti, on jo myöhä. Ensin onnittelen valiokuntaa ja sinua, että olet tänne tämän asian esityslistalle. Teillä on ollut erinomaisia puhuja. Keskustelu oli erittäin kiinnostava ja valitsit oikeat aiheet, kuten internet. Ja sanoisin, että vankila ei ole aina kysymys kuntouttamis- Internetistä ei tarvitse puhua pitempään. Tiedämme, että kalifaatti on fyysisesti romahtamassa, mutta virtuaalinen kalifaatti on yhä olemassa. Tiedämme, että Daesh inspiroi edelleen näin toimivia toimijoita ja muuta suoraan tämmöistä. Hashid Qasim Ranskassa käytti internettiä ja kryptattuja viestejä. Hän osoitti, kuka on uhri ja miten toimia. Ja palasit, puhuit myös kysymyksestä, palanneiden kysymyksestä palaseen. Mainitsin kolme asiaa. Ensin yleisarvio, mitä teemme EU-ssa, ja sitten vähän kommentteja keskusteluun. Ja kolmanneksi vähän haasteita. Mitä EU tekee? Olen ollut tehtävässä yli yhdeksän vuotta. Minä on vaikutuksen, kuinka paljon politiikkareaktio on parantunut. Se ei ole riittävä. Enemmänkin täytyy investoida jäsenmaihin myös. Olemme kuitenkin älykkäämpiä kuin aikaisemmin. Olen itse mukana laatimassa EUn strategia 2004. Siinä arvioimme sormella tuolen suuntaa arvailuja Olemme kovasti edenneet tämän jälkeen sekä jo sisällä että ulkopuolella. Olin viime viikolla Jordaniassa. ja e antaa 10 miljoonaa euroa merkittävälle ennaltaehkäisohjelmalle. Annamme neuvoja hallitukselle ja ihmisiä kentällä ymmärtämässä radikalisoitumista Jordaniassa. Sitä on vaikea ymmärtää. Ja toimme kansalaisjärjestöjä myös kentällä, ruohonjuuriorganisaatiota ja siellä saa ratkaisuja. on Turkissa ja turkilaiset ovat äärimmäisen kiitollisia. He ovat kovasti innostuneita keskustelemaan strategisen tietoisen parissa. Kiitämme Ranin asiantuntija, hän oli erinomainen. Komission kesäkuun tiedonanto on erittäin kiinnostava, koska perinteisen ehkäisevän työn lisäksi, jota sisäsijoitteen pääosasto on kehittänyt komissio nyt alkanut valta virtaistamaan koulutukseen, nuorisopolitiikkaan, urheiluun, kulttuuriin ja työllisyyteen radikalisoitumisen vastustamista. Se on hyvä liike. Ot, ottaa rakennerahasta 2020 luova Eurooppa, Eurooppa ja kansalaisten Eurooppa ja niin poispäin. Se on oikein hyvä alku. Komissiolla oli aloite. Tämä perustui amerikkalaisaloitteeseen. Tämä oli tämä virtuaalinen Erasmus-ohjelma, jolla yhdistetään 200 000 eurooppalaista kansaa toinen Arabin kanssa – ja pitää yhteisiä internetkursseja. Meillä on uusia työkaluja. RAN, IT-foorum, strateginen viestintäverkko. Toiseksi me olemme pragmaattisia. Aluksi pyrimme ymmärtämään profiilit ja se, mitä, mikä ajoi ihmisiä. Olemme paljon pragmaattisempia. Olemme tunnistaneet kolme päämotivaatiota ylipäätään tarpeeksi. Se oli ensimmäinen. Sitten kaksi asiaa, jotka mainittiin internetin vankilat. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän, kuten moni on sanonut. Netin suhteen on samaa mieltä, mitä Gerald Pre ja Lopez Dagelera sanovat. Tämä aktiivinen foorumi on erittäin hyvä aloite pienillä jäsenvaltioilla, ei ole samaa vuoropuhelua näiden yritysjättien kanssa kuin olla. Ja katsotaan laaja joukko kysymyksiä. Se, että tämä ei ole ainoastaan verkkoradikalisointi ja sitten digitaalinen näyttö, jos me haluamme palavien ihmisten oikeuteen viemistä, meidän täytyy saada nopeasti näyttöä, joka on usein Kaliforniassa. Ja sitten se on hankala kysymys, mutta, mutta se ratkaistaan ainoastaan korkeatason yhteistyöllä yritysten kanssa. Olemme saaneet tästä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta erinomaisia tuloksia, mutta minun mielestä tätä pitäisi parantaa. Sen tämä liputtaminen, ymmärrän sen mitä sanottiin, että täytyy säilyttää puhevapaus, tällä Karl Tyrnydnet sanoi, Mutta olen sitä mieltä, että internet yhteyteen pitäisi päästä paljon enemmän foorumeiltaan. Europolin internetyksikö on aika tehokas. 17 000 siivoston sieltä on poistettu 78 prosentin osuma. Mutta ollaan rehellisiä, se on tippa valtameressä. Vasta kun internetyhtiöt itse käyttävät automaattisoituja keinoja poistaa sisältöä, silloin onnistumme parantamaan, ratkaisemaan ongelmaa. Joku mainitsi Igliffin, joka on erinomainen aloite. Samanlainen algoritmi, kun käsittiin lapsipornografiaa, jossa annetaan sisällön digitaalinen allekirjoitus, ja jos on kerran poistettu sitä ei voi ottaa verkko uudestaan. Yksi ongelma on, miten nopeasti nämä kaverit lataavat uudestaan laitonta sisältöä. Rakkaisin sitä, että pyrkivät automatisoitusti sisältöä, mutta mikä on myönteistä vastatarina, täytyy tehdä enemmän. komission päätös antaa 10 miljoonaa, miljoonaa euroa kansalaisyhteiskunnan että olen saanut 10 miljoonaa riittävästi. Haluaisin, että internet yritykset pistäisivät peliin saman osuuden omaa rahaa. Miksei luoda yksityistä säätiötä? Tämä ei ole hallitusten tehtävää, voimme tunnistaa uskottavia ääniä kansalaisyhteiskunnassa. Mutta on neutraalimman toimijan tehtävää haastaa Daeshin al qaidan äh, propagandaa. Jorva on tehnyt paljon työtä, hän on järjestänyt kaksi oikeusministeriöiden tapaamista vankiloiden radikalisoinnin suhteen, pyrkinyt järjestämään uutta rahoitusta, kuten Julian King sanoi, korvamerkitä 6,5 miljoonaa euroa, joka rohkaisisi jäsenmaita toimimaan enemmän vankiloissa. Sillä pyritään sen ehkäisemään radikalisoitumista tai kuntouttamaan ihmisiä kehittämään riskinarvio metodologiaa. Tai opettaa tai miten voidaan arvioida, onko ihminen väkivaltainen vai ei. Tämä puolta miljoonaa ei ole vielä käytetty loppuun. Rohkaisemaan jäsenvaltioita käyttämään tätä enemmän. Eurojust on erittäin tärkeää, että meillä on tämä toimijoiden seuranta, Ja se, miten on, voitaisiin käsitellä radikalisoituneita ihmisiä. Olen usein rohkaissut, että ihmiset eivät pyri kiirehtimään vankilatuomioita. Me tiedämme, että vankila hautoo radikaalismia. Ikävä sanoa, mutta näin se on. Jos on aitoa halukkuutta, jos on ihminen, jolla ei ole verta käsillä ja sanoo valmis kuntoutukseen – rakastan tämän saman paljon. Ja sitten lopuksi hyvin nopeasti. tähän alue teissä täytyy toimia enemmän. Ensinnäkin syrjästä palaavat. Tulen esittelemään 8, 9. joulukuuta politiikkapaperin keskustellaan sitä, miten taistelualalta palavien kanssa pitäisi menetellä. Täytyy parantaa tiedonjakoa. Täytyy kertoa parempaa näyttöä tuolla alueella, erityisesti Irakissa. Eurojustilla on roolinsa penologian alueella. Täytyy olla Turkin kanssa enemmän yhteistyössä. Aloitan Turkissa Jordan Libanon, mutta on kaksi kysymystä. Ja se on tämä kuntoutuminen. Ja sitten on naisten lapset. Minusta Orhus on vaku- vakuuttava tiedä Hollannissa on jotakin esimerkkejä. Saksassa, Isossa Britanniassa, mutta rehellisesti jäsenvaltioiden täytyy kiirehtiä, jotta kotouttaminen on tehokkaampaa. kaikkiin jäsenvaltioihin, joihin ihmiset palaavat, kaikki näistä eivät ole valmiita. Lapset ja naiset emme ole kovin valmiita käsittelemään ihmisiä, jotka ovat olleet pari-kolme vuotta kalifaatissa, jotka ovat altistuneet väkivallalle tai jopa ryhtyneet väkivallan tekoihin. Jotkut ovat sitä mieltä, että lapsetkin voivat olla jo alttiita väkivaltateoille. Ja viime kuukausina nähnyt, että salaorganisaatiot pyrkivät radikalisoimaan pakolaisia. Tiedän, kuinka paljon heitä on Saksassa. En halua avata tätä laatikkoa, mutta näen Euroopan parlamentille roolin. Ja tässä ei ole keskusteltu ideologian roolista prosessissa. Tänne valiokunta voisi miettiä, mitä tehdään enemmän tämän aiheen parissa. Ja lopulta, jos me tukea enemmän kolmansia maita, YK on pääsihteeri, äskeisessä väkivaltaisetteen ääriliikkeiden ohjelmassa kysyi jokaiselta YK jäsenmaalta hyvin määrätyä strategiaa väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi. Mogherini on aloittanut tämän, pyrimme tukemaan Välimeren maita jotta olisi älykkäitä ohjelmia, laitamme tunnan sijalaisia, menemme Libanoniin. Tätä pitäisi tehdä enemmän. Tässä pohdintani. Niin. Kiitos iltapäivän jälkeen. Kiitoksia, Jill. Tiedän, että puhjat joutuu lähtemään ja vedämään lankoja yhteen. En halua, että kesken sinun puheesi lähti sitä. Sen verran vielä totesin, että sinä olet nyt arvokasta työtä ja se nähdään siinä, että jäät tänne kuuntelemaan neuvot, neuvostoakin ja sitä arvostamme kovasti parlamentin puolella. Haluan kiittää myös niitä jäseniä, jotka vielä jäivät ihan loppuun asti. Thomas, Vera Becker, Anna Gomes. Taidat olla viettänyt kuusi tuntia täällä. Se ei jää ilman arvostusta, Anna. Ja kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat jääneet kuuteen asti. Herra Kerkko, vielä kiitokset tekemästänne työstä neuvostossakin terrorismitorjunta koordinaattorina. Arvostamme sitä. Haluamme pitää tiivistä yhteyttä, kun määrittelemme myös turvallisuusunionin parlamentissa. Se on iso urakka meillekin, kun meillä on uusi komission jäsenkin. Kiitos vielä alustajille hyvistä alustuksista ja iltapäivästä ylipäätään. Kiitos vielä kollegat esittelijän puolesta. Jos te voitte ehkä välittää kiitokseni esittelijälle. Ehkä sanoisin vielä, että lähettiläs ehkä ei enää voida antaa muita odottaa, että hän paikalle pääsee. Mutta esitämme pahoittelumme lähettiläälle, kun hänen piti täällä vielä kommentoida, siis varalähettiläs. Kiitoksia kovasti kollegat, kokous päättyy.